Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Avaisin iltapäivän kokouksen. Ja haluamme jatkaa kokousta. Kun aamulla oli voimaperäisiä kolmistilaisuuksia, niin nyt voimme toivottaa tervetulleeksi pääjohtaja Salivanin ulkoasian hallinnosta. Hänellä on kunnia edustaa edustaja Catherine Ashtonia täällä. Ulkopoliittisista sitoumuksista johtuen hän ei pysty olemaan täällä tänään. Mutta hän on vakuuttanut meille, vielä kerran, että hän olisi tullut kernaasti. Olisimme käyneet keskustelua hänen kanssaan mielellään, mutta ymmärrämme näitä velvoitteita, joita Catherine Ashtonilla tänään on eu palveluksessa. Haluaisin pyytää tilintarkastustuomioistuimen edustajalta alustusta niin Siis Fasakas ja Muguruusa ensin. Muguruusa, olkaa hyvä. Chairman, member. Puheenjohtaja, arvoisat talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet, hyvää iltapäivää kaikille. Luku 9 tilintarkastustoimiston vuodeksi kertomuksessa tarkastelee erityisestikin hallintomenoja toimielimissä ja muissa Euroopan unionin laitoksissa kokonaisuudessaan. Ja tämä ei anna arviota eri ystävällisten elinten kohdalla erikseen. Tuossa luossa kuitenkin on jotakin huomioita ja suosituksia, joita voidaan soveltaa yksittäisissä toimielimissä ja laitoksissa erityisestikin ulkosuhdehallinnon yhteydessä – Jatkoistella muistutan teitä siitä, että tilintarkastustoiminnan lähestymistapa on nyt sellainen, että vuonna 2012 ensinnäkin 151 rahoitustapahtuma otettiin näytteeksi ja sitten verrattiin näitä näytteitä otoksia erisin vuosiin. Lisäksi tarkemmin tarkasteltiin esiintyneitä virheitä ja tarkasteltiin, ovatko ne harmonisoituja kaikissa luvuissa ja kaikkien muiden osa alueiden osalta suomalaisten kertomuksissa. Valvonta ja tarkastelujärjestelmä oli myöskin huomion kohtana. Tuomioistuin tarkasteli toimielimiä ja laitoksia vuotuisella tasolla siten, että eri vuonna ovat eri instituutiot ja laitokset vuorossa. Parlamentin ja neuvosto oli vuonna 2012 huomioon kohteena, vuonna 2013 komissio ja tuomioistuin ovat erityishuomion kohteena. Mitä tulee ulkosuhdehallintoon, järjestelmiä auditointiin, esimerkiksi kun on kyse määräaikaisten ja sopimustyöntekijöiden haku- tai värväämismenettelyitä, ja lisäksi tarkastelun 2015 DAS-lausuman valossa asioita. Tientarkastustoiminnan istuin voi antaa oman suosituksensa näiden asioiden osalta. Niin kuin aiemminkin puheenvuorossani mainitsin, ja samoin kuin aiempinakin vuosina, tämän arvion tulos on myönteinen. Tientarkastustoiminnan tekee sen johtopäätöksen, että hallinnolliset ja muut menot vuonna 2012 olivat sellaisia, että he kunnioittivat säännöksiä, ne olivat asianmukaisia. Tunnitaisuustoimion katsoi, että on valvontajärjestelmät toimielimissä, sen kun kyse hallintomenoista, noudattelevat niitä vaatimuksia, jotka on määritelty varanhoitoasetuksessa. Arvoisa puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, muistanette, että vuoden 2011 tilien tarkastuksessa Vuonna 2011 neuvosto Homen oli havainnut virheet, jotka liittyivät jäsenille tai työntekijöille maksettuihin sosiaalimaksoihin, silloin kun on kyse määräkästä työnkäisestä ja sopimustyöntekijöistä ja turvallisuuspalveluista. Ja myöskin hankintamenettelyssä oli jotakin virheitä tapahtunut. Haluaisin kertoa teille, että vuoden 2012 tilien tarkastuksessa tehdyt otokset ulkosuhdehallinnon yhteydessä olivat kunnossa, paitsi että pieniä sosiaaliturvan maksuja oli sellaisia, joissa ollut virheitä, joitakin, joissakin maksuissa myöskin, jotka oli tehty, henkilöstö oli ollut pieniä virheitä. Meillä on ajantasaista tietoa henkilöstömenoista sosiaaliturvamaksujen osalta ja kansallisista lähteistä on myöskin saatu lisätietoa kunkin henkilön sosiaalista tilanteesta. ja pistää merkille, että ulkosuhdehallinnon henkilöstölle suoritettu maksut oli toimitettu maksutoimiston kautta. Tietotaloustoimiston katsoi myöskin, että ulkosuhdehallinnossa maksutoimisto oli hoitanut tehtävänsä ja järjestelmä oli pistetty täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen suositusten pohjalta. Tuomioistuin tulee edelleenkin valvomaan näiden toimien tehokkuutta ja tulee niistä raportoimaan jatkossa. Lopuksi vielä haluaisin kiittää teitä samastani huomiosta. Ja nyt ilomielin vastaan kysymyksiin tai voin antaa vielä selvennyksiä, mikä sellaisia toivotaan. Yeah, thank you very much, Mr. Tome Muguruza. Kiitoksia herra Muguruza. Sitten puheenvuoron saa herra Fasakas. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kontvaliokunnan jäsenet ja kaikkea hyvää uudelle vuodelle ja vaaleihin. Nyt puhun englantia. Herra Mugurusan lausunnon lisäksi taustalla olevien transaktioiden laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Haluaisin muistuttaa, hyvät jäsenet, että kamari kolme, joka vastaa ulkoisista toimista, on jo aloittanut suorituksen arvioinnin, suorinnin tarkastuksen toimista. Tämä suoritusten arviointi on vireillä itse asiassa viimeisessä vaiheessaan. Sen hyväksyntää voidaan odottaa tapahtuvaksi toukokuuhun tai huhtikuuhun mennessä. Se kylläkin riippuu sitten tästä ristiriitaisesta menettelystä, mutta toivottavasti raportti voidaan antaa teille ennen toimikautenne loppua. Se on varmaan teille sitten eh, hyväksi. Tästä halusin ilmoittaa teille ja odotan tätä vastuuvapausmenettelyä EASn osalta ja keskustelua siitä mielelläni. Very much. Niin, kiitos, herra Fasakas. Näin saamme Saimme kuultua tilintarkastustuomioistuimen lausunnon. Ja nyt ähm, ulkosuudenhallinnon edustaja, olkaa hyvä. But, um, while it is, uh, for... Kiitos. Minä haluaisin sanoa, että on erittäin suuri kunnia täällä edustaa ulkosuudenhallintoa. Ja minun on välittömästi välitettävä teille korkeudustaja Catherine Ashtonin pahoittelut. Hän olisi halunnut saavua paikalle, mutta hänen piti viime hetkellä matkustaa Geneveen käsitelläkseen Syyrian asioita, mutta hän johtaa myös puhetta keskusteluissa koskien Iranin keskusteluja. Monet ovat nähneet hänet Genevessä televisiossa ja ihmettelevät, kuinka hän ehtii tänne. Tosiasia on se, että hän ei voi olla kahdessa paikassa samaan aikaan ja valitettavasti hän ei päässyt paikalle arvon puheenjohtaja, mikäli sallitte, niin minä lukisin avauspuheenvuorossani sen, mitä Catherine Ashton olisi sanonut. Minä luen siis hänen avauspuheenvuoron. Ja sen jälkeen puhun omana itsenäni ja vastaan näihin kysymyksiin. Catherine Ashton lähetti seuraavat terveiset. Olen erittäin tyytyväinen, että minä pääsen jälleen kerran raportoimaan teille ulkosuudenhallinnon toimista ja talousarvion täytäntöönpanosta ja vastaan mielelläni teidän kysymyksiin. Odotan innolla myös teidän panostanne ja teidän ajatuksia. Olen sitä mieltä, että meidän pitää työskennellä yhdessä, jotta voimme tehdä käyttää asianmukaisesti niitä vähiä varoja, joita meillä on sopimuksen mukaan käytettävissä, jotta voimme tuoda painoarvomme esiin kansainvälisessä, kansainvälisellä kentällä. Euroopan parlamentin panos on ollut merkittävä, varsinkin siellä, jossa me olemme pyrkineet viemään läpi meidän perusarvoja. Kiitän saamastani tuesta. Me pyrimme viemään läpi meidän perusarvoja usean eri asian saralla. Olen iloinen niistä edistysaskeleista, joita olemme tehneet kansainvälisellä kentällä muun muassa mitä tulee Serbian ja Kosovan keskusteluihin, joissa EU auttoi, ja lisäksi kansainvälisen yhteisön ja Iranin EU 3 plus 3 keskustelut olivat suuri läpimurto. Tämä on merkittävässä roolissa alueellisen ja kansainvälisen rauhan saavuttamiseksi. Olen varmempi kuin koskaan EU-toimielinten poli- toimielinten ja politiikan tarpeellisuudesta. Meidän diplomaattiset onnistumiset ja tunnustus kansainvälisellä kentällä ja jäsenvaltioiden toimesta osoittaa, että ulkoisuuden hallinto todellakin antaa vastennetta rahalle ulkosuhdehallintopäätöksen suhteen minä esittelin katsauksen meidän palvelujen toimintaan. Tämä katsaus tekee muutamia suosituksia lyhyellä aikavälillä. Monet näistä ovat jo pantu täytäntöön, muun muassa kolmansissa maissa olevat EU-suurlähetystöt ja ulkosuhdehallinnon edustustot ja lisäksi komission ja ulkosuhdehallinnon yhteistyö. Keskipitkällä aikavälillä on enemmänkin toimielinten siirtymiin liittyviä toimia, muun muassa äh, virtaviivastaminen liittyen johtotehtäviin ja äh, varapuheenjohtaja, ulkosu- korkeaedustajan varahenkilö. Vaikeassa taloudellisessa äh, tilanteessa kansalliset suurlähetystöt hakevat apua ulkosuudenhallinnosta me emme voi laskea, kuinka paljon säästöjä me olemme saaneet aikaiseksi, mutta on selvää, että me tuemme kansallisia suurlähetystä siinä, että he voivat keskittyä kansallisen, kansallisten prioriteettien pariin. Me pyrimme myös luomaan synergiaetoja Lissabonin sopimuksen hengessä. Yhteistoiminta EU-edustusten kanssa on erittäin tärkeä. Me olemme pystyneet seitsemässä kolmannessa maassa tarjoamaan yhteisedustuston monelle maalle. Jäsenvaltiolle me olemme myös budjettipainen alaisena. Me pyrimme tekemään säästöjä, jotka ovat kestäviä. 2014 talousarvion liittyy 13 000 elin kustannuksiin liittyviä säästöjä ja 3,7 miljoonaa euroa, jotka liittyvät henkilöstön matkustamiseen. Ulkosuhdehallinto on myös muuttanut AD 16 ja 15 virkoja AD7 virkoihin, ja tämä on saanut aikaiseksi merkittäviä säästöjä. 2012-2013 olemme kulkeneet onnistuneesti kohti tavoitteita, jossa on pyritty täyttämään väliaikaisilla viroilla AD-virkamiehiä. Tämä koostaa jo merkittävän osan henkilöstöstä. Kansallisten jäsenvaltioiden diplomaattien läsnäolo on ollut erittäin tärkeä osa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja se on vaikuttanut vahvasti kohti meidän työkulttuuria. Me julkaisemme myös avoimet työpaikkamme Euroopan parlamentille ulkosuudenhallinnon menestys riippuu siitä, kuinka me saamme pysyvien työntekijöiden motivaation pidettyä yllä. Me käsittelemme tätä asiaa ja ensimmäistä kertaa 2013 vuonna me aloitimme sisäisen liikkuvuuden työkalun ja meillä on myös sisäinen ö, siirtojärjestelmä, joka menee aina korkeudustan edustustan päällikön varamiehen paikalle. Me emme ole vielä tyytyväisiä, mutta me olemme saavuttaneet paremman tasapainon. Edustustojen johdossa on kaksi kertaa enemmän naisia. Tosin tämä edustaa ainoastaan 17 prosenttia. Ja 22 naista on divisionan johdossa, ja tämä on noin 18 prosenttia kokonaismäärästä. Minä haluaisin osoittaa, että 2012 olemme edenneet merkittävästi, mitä tulee turva palveluihin ja niiden kilpailutukseen korkean riskin maissa. Me olemme saaneet myös laskujen takauman purettua. Maksuvirheet ovat vähentyneet ja olemme onnistuneet pidentämään sopimuksia. Me olemme myös saaneet tällaisen turvallisuusdirektoraatista tukea, tukea siten, että että valtuuskunnat saavat apua, kun kilpailutetaan turvapalveluita ja edistysaskeleita odotetaan kuluvan vuoden aikana tämän asian suhteen. Ulkosuudenhallinnon menestyksen taustalla on se, että olemme vieneet eteenpäin yhteisesti toisiaan tukevia toimia muiden toimijoiden kanssa, ensinnäkin parlamentin kanssa sillä perusteella, että on poliittinen vastuunkanto ja komission kautta minä olen varapuheenjohtaja ja vastaan ulkopolitiikasta ja olen saanut komissiolta tukea. Lisäksi teemme yhteistyötä avoimesti tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja olenkin erittäin tyytyväinen, että täällä on tilintarkastustuomioistuimen edustajia. Ulkosuudenhallintoa on tarkastettu vuosien saatossa ja näihin on liittynyt myös suoritus valvontaa Velasaksen toimesta ja odotamme innolla hänen löydöksiä ja tuloksia, jotka julkistetaan muutaman kuukauden kuluessa, jotta voimme parantaa meidän toimintaa. Me työskentelemme myös Olafin kanssa, jotta voimme auttaa heitä tutkimuksessa ja viedä läpi petoksen vastaista toimintaohjelmaa. Yhteisymmärrys Olafin ja ulkosuudenhallinnon kanssa on hyvä ja me haluamme saada tähän liittyvän sopimuksen allekirjoitettu ja hyväksyttyä mahdollisimman nopeasti. Me olemme koordinoineet toimintaamme komission sihteeristön kanssa, komission äh, pääsihteerin kanssa, kanssa, jotta meillä on kokonaisvaltainen EU koherenssi. Tämä on vienyt melko paljon aikaa, mutta voin sanoa, että me olemme päässeet yhteisymmärrykseen ja uskon, että voimme tämän äh, yhteisymmärryssopimuksen Olafin kanssa allekirjoittaa lähipäivinä, jos ei viikkoina. Lopuksi minä haluaisin korostaa, että me olemme vahvistaneet toimintaamme kansainvälisellä pelikentällä monella eri alueella. Ulkosuhdehallinto on kuitenkin vielä lapsen kengissä. Pääjohtaja on nostanut esille kehitysaskeleita, joita tulee ottaa. Koski muun muassa hallinnon talousarviota. Virheprosentti on ollut, virheaste on ollut melko alhainen ja Tämän prosentti oli 0,51 prosenttia ja 0,69 päämajassa. Ja tilintarkastustuomioistuin ei ole löytänyt mitään heikkouksia, mitä tulee ulkosuudenhallinnon tarkastusten öö, tarkastetuihin osastoihin. Minä toivon, että meidän hallinnon läpinäkyvä lähestymistapa on tervetullut teidän mielestänne ja pyst- toivon, että pystymme tarjoamaan teille vastauksia. Tässä korkean edustajan lausunto, jonka hän olisi täällä antanut, mikäli olisi ollut paikalla. O'Sullivan, now I open the... Kiitoksia herra O'Sullivan. Sanan vapaa jäsenille. Thomas Deutsch saa ensimmäisen puheenvuoron. Hän on esittelijämme asiassa. Köszönöm tisztelt elnök úr,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 Oikeastaan ei muuta sanoa kuin toivottaa kaikki tervetulleeksi tähän kokoukseen. Ja nyt äh, ennen kuin esitän kysymyksiä, sanoin muutaman sanan, jotka teitä toivottavasti kiinnostavat. Teitä, te varmaan tunnettekin nämä asiat. Ulkosuhdehallinto on vain joitakin aikoja sitten perustettu virasto. Tammikuussa 2011 ulkosuhdehallinnosta tuli erillinen toimielin jo vuonna 2012 ulkosuhdehallinnosta kehittyi sitten komission ohella elin, joka pystyi palkkaamaan lisää henkilöstöä 6809 henkilöä yhteensä toimii tuon viraston taikka elimen palveluksessa. Toimielimen talousarvio on yksi asia, mutta toinen asia on se, että jotkut henkilöstön jäsenet saavat palkkansa suoraan komissiolta. Vuonna 2010 toimielimen talousarvio oli 756 tuhatta vuonna 2012, sanoo puhuja. Kuulemme, mitä pääjohtaja sanoi. Olemme käyneet erittäin hyödyllistä näkemysten vaihtoa. Ja haluaisin myöskin kiittää siitä, että te oikeaikaisesti vastasitte näihin satoihin kysymyksiin, jotka me teille lähetimme kirjallisesti ja vastaukset saatiin kirjallisesti. Kiitos siitä. Näitä kysymyksiä ja vastauksia täytyy analysoida ja punnita vielä tarkemmin Vastaukset saatiin suhteellisen myöhään ja aikaraja oli kovin lyhyt, joten ei tämä sihteeristön syy ollut, että nämä ne myöhään saatiin. Mitä vastausten arviointiin tulee, haluaisin ryhmitellä ne kenties kolmeen ryhmään. Ensinnäkin kaikkien olennaisimmat kysymykset järjestyksessä. Ensimmäisenä on käsitelty henkilöstöön liittyviä kysymyksiä, henkilöstömenoja. Sitten toimintakustannukset, operatiiviset kustannukset. Ja oikeastaan haluaisin tarkastella suuria kustannuksia, joita ulkosuhdehallinnosta on syntynyt. Kyse on asiantuntijoiden palkkaamisesta. Näiden palkkaaminen on äärimmäisen kallista. Onko tämä sitten tuhlausta tai ei? En nyt siihen ota kantaa, vaan pikemminkin kun on kyse diplomaattisista edustustoista, niin kyllä hyvin suurista menoista on kyse, kun tarkastellaan hänen toiminnan eri puolilla maailmaa. Ja sitten kun tarkastellaan AD-virkamiehiä, AD-16-virkoja esimerkiksi, tämä tarkoittaa sitä, että puolet viroista on AD-12 virkoja tai korkeampia virkoja, joten sillä on hyvin suuria henkilöstömenoja henkeä kohti. Eli siellä on ylemmissä palkkaluokissa painotteisuutta. Näin, siellä on hyvin paljon tällaisia korkeamman palkkaluokan omavia henkilöitä työssä. Miten tällaisia on sitten varaa? AD12 ja korkeammat virat ovat sellaisia, joita joissa saa kuukaudessa puhtana kätenyisiin 5000 euroa. Ja mikäli tähän lasketaan päälle vielä se, mitä edustustojen työntekijät maksavat veromaksilla. Nyt tarkoitan lähinnä muita kuin palkkakustannuksia, eli erilaisia lisiä, niin silloin Kyse on melkoisesta summista rahaa. Tämä koskee siis edustustojen työntekijöitä. Ja näistä tulee vi- toiset 5 miljoonaa kuukaudessa, eli yhteensä 10 miljoonaa kuukaudessa ovat nämä kulut. Herra pääjohtaja, mistä sitten johtuu tämä epäsuhta? Se, että yli 15 prosenttia virkoja on juuri tällaisia AD-kategorian virkoja. Silloin hyvin paljon suuripalkkaisia työntekijöitä. Katsotteko te tämän järkevä? Miten tämä selittyy? Sitten henkilöstökustannuksesta vielä eläkekustannusta vuonna 2012 ja 2013 109 henkilöä jäi eläkkeelle ja keski, Arvo-eläke oli 5800 euroa. Kyse on siis eläkeläisistä, jotka saavat yli 10 000 euroa kuukaudessa eläkettä. Ja siellä on suuri joukko henkilöitä, jotka muutenkin ovat miltei eläkeiässä. Miten te olette varautuneet tähän? Miten nämä eläkkeet saadaan maksettua? Kyse on tietystikin eläkeen velvollisuuksista, joista täytyy pitää kiinni. Sitten vielä kolmas kysymykseni. Tämä liittyy asumislisiin tai tukiin vuonna 2012 ja silloin kun on kyse edustustojen henkilöstöstä. 676 675 työntekijää, jotka saavat asumissa tukea yhteensä 30 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa tarkoittaa silloin sitä, että kuukaudessa ja henkeä kohti tämä summa on suuri, suuri, suurin piirtein 3700 euroa per kuukausi. Näin paljon työntekijät saavat asumistukea. Vuonna vuodesta 2012 eteenpäin on harjoitettu uutta asuntopolitiikkaa, eli tähän näihin summiin on asetettu katto Tämä ei tietenkään suoraan liity vuoteen 2012, koska uudet säännöt astuvat voimaan vasta, astuvat voimaan vasta vuonna 2014. Mutta esitäkin kysymyksen, kuinka sitten tämä yläraja, kuinka tästä ylärajasta hän pitää kiinni. 114 edustustoa tai, tai näitä edustustoja Virustoihin palkattiin väkeä lisää 980. Vuoden 2012 jälkeen astui voimaan uusi henkilöstöasetus. Ja tämä tarkoittaa usean miljoonan säästöjä. Arvoisa korkea edustaja kirjelmässään mainitsi tämänkin seikan. Tämä kos- säästöt koskevat lähinnä sitä, että näitä lisiä, joita työntekijöille maks- maksetaan, jotka toimivat edustustoissa, on leikattu ja on otettu käyttöön kattoja, esimerkiksi tämä asumislisiin liittyvä katto. Ja tässä pyritään muutenkin rationalisoimaan henkilöstömenoja. Mitä säästöjä te nyt aiotte ottaa vielä käyttöön? Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, paikan päältä palkatut työntekijät. Vuonna 2012 tällaisia miltei 3200 edustustojen palveluksessa paikan päältä palkattuja työntekijöitä. ...116 miljoonaa euroa maksettiin niille yhteensä. Tämä tarkoittaa sitä, että kutakin kohti maksettiin yli 3000 euroa kuukaudessa. Ei tämä ole mikään vähäpätöinen summa tämäkään eurooppalaisessa vertailussa. Ei mikään minimipalkkaa ainakaan. Minun kysymykseni kuuluu nyt sitten seuraavalla tavalla. Kuinka monta prosenttia paikallista väkeä on annettu jäsenvaltion toimesta edustuston käyttöön, niin kuinka paljon väkeä on pitänyt värvätä paikan päältä ja millä kriteereillä on laskettu paikallisten, paikallisten työntekijöiden palkka? Mitä kriteerejä palkan määrittelyyn on käytetty? Sitten toteaisin, että yhteensä erityisedustajia on 11. ja heillä on sata avustustyöntekijää käytössään. Tämä tarkoittaa sitä, että 11 erityisedustajalla on 11 erityisedustajista heidän avustajistaan syntyy 30 miljoonaa kustannukset. Ulkosuhdehallinto katsoo, että katsomme, tietosuomioiston katsoo, että tästäkin voitaisiin analysoida säästää. Kysymykseni kuuluu, nyt seuraavalla tavalla sitten. Miksi tämä asia nyt on näin? Tämä palvelu tämä elin haluttiin luoda ja tietystikin herää kysymys, onko tämä erityisedustajajärjestelmä ylipäänsä toimiva? Voidaanko tämä pohtia uudestaan? Joka tapauksessa tämä järjestelmä on ja pysyy, mutta kuinka sitten erityisedustajien työtä voidaan arvioida ja sitten lisäarvoa? jotta näistä edustajista saa. Usein he, useimmat heistä toimivat diplomaattisten kriisien yhteydessä. Ja he ovat tietystikin asiantuntijoita, mutta heillä on ennalta määrittämättömän pitkät sopimukset. Kuitenkin ne käsittelevät konkreettisia kriisejä. He tekevät vuosikausia työtä, tuloksia tuskin näkee, ja mit, ainakin tuloksia tai näiden toimien vaikuttavuutta on hyvin vaikea arvioida. Sitten puuttuisin vielä turvallisuussopimuksiin. Tämä kysymys turvapalveluita koskevien sopimuksien, tämä otettiin esiin vuoden 2011 tien tarkastuksen yhteydessä. Johtaja Sullivan esitti joitakin huomioita näiden tai epäilyksiä näiden sopimusten osalta silloin, kun on kyse Libyasta ja Afganistanista. Mitä ongelmia näihin sopimuksiin sitten liittyi? Tämän mielelläni kuulisin. Ulkosuhdehallinnolla on to- toimintasuunnitelma vuodelta 2011. Miksi tästä toimintasuunnitelmasta huolimatta teillä on vielä jotakin epäilyksiä? Tämän kuulisi mielelläni. Ja vielä yksi merkittävä, tärkeä kysymys. Vuonna 2011 toimintakertomuksessaan todettiin, että ulkosuudenhallinto halusi, halusi tehdä yhteisymmärryspöytäkirjan Olafin kanssa. Tällainen lupaus ainakin esitettiin, mutta tämä ei ole kuitenkaan toteutunut käytännössä. Mistä kenkä nyt puristaa tämän osalta? Miksi tätä yhteistyö, yhteisymmärryspöytäkirjaa ei ole allekirjoitettu Olafin kanssa? 52 tapausta tuotiin Ulafin tietoisuuteen ulkosuhdehallinnon toimista vuonna 2011. Minkä tyyppisten tapausten yhteydessä ryhdyttiin sitten tarkempiin tutkimuksiin? Hyvät naiset herrat, ja vielä viimeisenä asiana tärkeä rahoitukseen liittyvä kysymys. Vuoden 2012 toimintakertomuksessa tilintarkastustuomioisen tilintarkastustuomioistuin totesi, että 6,7 miljoonaa euroa oli keskeytetty maksatuksia, koska tilintarkastustuomioistuin oli tehnyt johtopäätöksiä näiden määrärahojen osalta – eli 6,7 miljoonaa euroa, ovat nyt kasvaneet 9,9 miljoonaan. Viisikymmentä tuhatta tästä yksittäistä tapausta oli havaittu ja näitä jäädytettyjä tai keskeytettyjä maksuja on edelleenkin olemassa. Niitä ei ole hoidettu kuntoon. Eikö teidän pitäisi nyt laatia jonkinlainen toimintasuunnitelma näiden osalta niin, että nämä ongelmat saataisiin ratkaistua? Okay, uh, I would like to repeat uh, the last point. Uh, tehát a külügyi szolgálat bankszámlája függő tételként tartalmaz 2012-ben összesen 6,2 on sellaisia virkoja, 6,7 miljoonaa euroa niille, niiden osuus. 46 000 avointa virkaa. Tolkki korjaa siis budjettikohta. 6,7 miljoonaa, siis 8,9 miljoonaa, siihen on tullut kasvua Eli 50 000 transaktiota aloitettiin. Eikä niitä ole selvitetty, ne ovat siis vielä selvittämättä. Mistä tämä johtuu? Että näin paljon transaktioita on selvittämättä. Tämä oli kysymys ja nyt haluaisin kiittää yhteistyöstä ja toivottavasti teillä on vastauksia kysymyksiin. Tässäpä oli laaja kirja kysymyksiä jotka esittelijä esitti. Nyt aikataulu syistä ehdotan, että muut kysymykset ja puheenvuorot otetaan heti Niin jos meillä olisi samoissa tilassa toimintaa, niin sinne voisi tulla ulkosuhdehallinnossakin paljon säästöjä, kuten Mäkausuluvan jo huomasi. Seuraava puheenvuoro. Pranešimo, taip detalje, turbūt tikrai. Varjoesittelijänä minä en puhu niin seikkaperäisesti. Meidän tulee odottaa Päämiehen tulee katsoa tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, jossa puhutaan varojen tehokkaasta käytöstä. Meidän pitää muistaa, että ulkosuhdehallinto on uusi toimielin. Me olemme luoneet perusperiaatteet, perusrahoitusperiaatteet, tehtävät, jotka ulkosuhdehallinnolla on, ovat hyvin vaikeat. Diplomaattikuntaa lähetetään ympäri maailman tärkeisiin paikkoihin ja onkin luonnollista, että henkilöstön hankinnassa ja tieteen hankinnassa menee aikaa tarkastuskertomuksen tuloksista huolimatta ja tästä vaikeasta työn luonteesta huolimatta, niin kovinkaan suuria ongelmia ei löydetty tieteen tarkastuksen aikana, vain muutamia epäselvyyksiä löydettiin liittyen – etuuksiin ja tämä ongelma on saatu ratkaistua. On tärkeää huomioida, että ulkosuhdehallinto, virheaste hallinnossa on erittäin pieni, se on 0,5 prosenttia edustustoissa ja 0,69 päämajassa. Ja virheaste joka on alle 2 prosentin, on immateriaali virheaste. Viime vuonna, kun esittelimme meidän virhe prosentti, niin me halusimme saada aikaiseksi paremman maantieteellisen ja sukupuolen sukupuolten välisen äh, tasa-arvon. Me halusimme, että puolet henkilöstöstä tulee kansallisista diplomaattikunnista. Ja tässä on onnistuttu ja hallinnollinen virheaste on vähentynyt muun muassa turvapalveluiden hankinnassa vaarallisissa kohteissa. Olisi myös huomattava, että komission palveluiden ja ulkosuhdehallinnon työpanos on tasoitettu. Haluaisin myös kiittää ulkosuhdehallintoa vastauksista meidän kysymyksiin, jotka ovat mielestäni onnistuneet ja toivotan onnea tulevaisuutta varten. Gressle Mulder ja Salafranca on järjestys. Kiitos. Pahoittelen, että niin harvoin korkea edustaja on täällä mutta iloitsen siitä, että Salafranka kuitenkin tuli. Haluan onnitella nimityksestä Washingtoniin. Oletan, että sen jälkeen, mitä tänään keskustellaan, ette ole kovin onneton siitä, että olette löytäneet uuden tehtävän. Se, mikä minun huolestuttaa, on, että miksi teidän nykyinen paikkanne jää pois. Onko se niin turha? Jos voitte tämän viran kohtalosta jotain sanoa, olisi oikein hyvä. Sitten Thomas Deutschin esille ottama asia eli nämä erityisedustajat. Tässä kysymyksessä ollaan nyt sitten kriittisessä vaiheessa, kun on, on yritetty ottaa tämä asia esillä neuvotteluissa, budjettineuvotteluissa neuvoston kanssa, että EARD pyritään niitä saamaan, koska 2012-2013 niin nämä 12 ihmistä nostavat kuluja 70 prosenttia. Miten tämä kulujen nouseminen voidaan oikeuttaa? Tässä ei ole edes matkustusbudjettia, se on kolminkertaistunut. Voin vain sanoa. Sitten ehdotan, että 12 ihmistä, niiden annetaan riehua maailmalla ja ulkosyhallinto sitten korvataan sillä. Olen kovin huolissani, koska korkea edustaja sanoi esittämänsä ehdotuksen, että tulevaisuudessa erityisedustajat saavat EASn hallinnollista tukea. Onko tämä myöskin sellainen keino lisätä budjettia EAS, e että emme tiedä, että mitkä ovat erityisedustajia, mitkä EAS. Eli tämä on sellainen juttu, haluamme, suosittelemme, että tätä täytyy kyllä saada hallintaan sääntelyyn, ja ei siinä verta ja hikiä kyyneltä voida välttää. Vielä kaksi lisäkysymystä. Olette tuonut esille varauksen näille turvallisuuspalvelusopimuksille, ja yksi niistä koskee argus Kyproksella. Sehän tuli ulkosuudenhallinnolta. Sieltä tuli korkomaksuja 116 päivälle tuli viivästyskorkomaksuja 230 000. Eli tällainen firma, jota kohtaan on epäilyksiä, jos tulee myöhästyksiä, 5900 euroa korkoja 116 päivällä, joita ei ole, jotka on maksettu liian myöhään. Täytyy kyllä sanoa, että jos annan teille rahaa, niin British Telecom 31 päivää viivästyneitä maksuja. Yli 4000 euroa viivästyskorkoja maksettu. Eli ihan rehellisesti sanottuna koron kiskontaa. Voisitteko vähän valaista tätä tarkemmin? Vuosien ajan olen ollut huolestunut, joka liittyy ulkoisuudenhallinnon maantieteellisen tasapainoon, mitä tulee virkoihin. Huippujohtajat, johtokunta ulkoisuudenhallinnossa, tämä, nämä henkilöt, jotka on siellä mainittu nettisivuille 2012 oli 17 paikkaa, 2013 on 18 virkaa. 11 oli neljä paikkaa UKsta. Nyt on viisi, jotka ovat yhdistyneet kuningaskunnasta 2011, kaksi Hollantia, kaksi Ruotsia, kaksi Ranskasta. Nyt on viisi UK, kaksi Ranska, kaksi saksalaista ja mitä vielä. Eli maantieteellinen tasapuolinen jakautuminen, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Mistä tämä sitten juontuu? Että tässä on kovin suuri brittisuuntaus. Nyt jos katsomme edustustojen päällikköjä, nimitykset, joita korkeudustaja on tehnyt, 2010-2013 oli nimityksiä edustuston päälliköiksi, 15 ranskalaista, 14 espanjalaista, 9 saksalaista, 9 italialaista, 9 UK, 9 Belgia. Eli pitääkö Voisitteko tästäkin selittää jotain ja ehkäpä, jos tästä saadaan tilastomateriaaliakin, niin miten tämä voitaisiin ymmärtää paremmin? Kiitoksia Rova Gressle ja seuraavana kollega Mulder. Thank you, uh, Chair. Also, uh, my congratulations to... Kiitos puheenjohtaja ja onnittelut Salivanille hänen onnekkaasta nimityksestä Washingtonin Minulla on kysymys, en ole voinut lukea asiakirjoista, jotka olen saanut esille käsini, mutta ennen kuin ulkosuudenhallinto perustettiin, oli puhetta siitä, että jäsenvaltiot käyttäisivät tilaisuutta hyväksi, hyväksen, että osa konsulivaltioista konsulipalveluista, joita jäsenvaltiot perustavat, niin ne, ne perustettaisiin samoihin rakennuksiin kuin hallinnon edustustot. Se säästäisi varoja ja se helpottaisi kaikkien toimintaa sen suhteen, että kaikki tietäisivät, mistä viisumin Euroopan saa. Onko tässä edistytty mihinkään, mikä tässä on tilanne, vai onko tämä ollut sellainen, että tästä ei ole päästy puuta pidemmälle? Kiitos kollega Mulder. Sitten olla herra Salafranca. Ulkoasianvaliokunnasta hän on täysjäsen siellä. Herra Salafranca, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia herra O. Salivanille hänen puheenvuorostaan. Viime vuonna toimin ulkoaseen valiokunnan esittelijänä vuonna 2012 vastuuvapauden yhteydessä. AFETA-valiokunnan mietinnössä käsittelimme tilintarkastustoimistoimen kertomusta Silloin kyselin ensimmäisestä ulkosuudenhallinnon toimintavuodesta. Silloin tarkastamisen tilejä ja tänään kun kuulimme tilintarkastuomioistuimen näkemyksen samaisesta toimielimestä, vaikuttaa siltä, että jotain myönteistä kehitystä on tällä välin tapahtunut ilman, että kaikki on voitu kuitenkaan ratkaista. Annamme kuitenkin tunnustusta tehdyille parannuksille – Asiat ovat nyt menossa oikeaan suuntaan. Puheenjohtaja, kun tarkastelen korkean edustajan lausumaa, joka täällä luettiin, ja koko tätä menettelyä ulkosuhdehallinnon osalta, yhtyisin kollegan näkemykseen. Tämä on yksi kalleimpia unionin palveluita ja tämä ei minua kuitenkaan suuremmin huolestuta sinänsä, koska tämä on täysin hyväksyttävää, mikäli halutaan toimia tehokkaasti ja saadaan aikaan saman halutaan saada aikaan vaikutusta maailman laajuisella näyttämöllä, meidän täytyy toimia perussopimusten ja sääntöjen mukaisesti tietystikin. Herra uusalivan, kiitos paljon teidän vastauksistanne tähän pitkään kyselykavakkeeseen vastaukset olivat erittäin selkeitä ja osoittivat, että haluatte toimia avoimella tavalla ja teillä on hyvä kokonaisnäkemys toimielimenne toiminnasta. Siitä sai hyvän yleiskuvan. Sitten halusin vielä palata eläkkeisiin. Olen onnistunut nopeasti käymään lävitse tämän asiakirjan. Ja asiakirjasta olen tehnyt sellaisen johtopäätöksen, että jotkut eläkkeet ovat jopa yli 10 000 euron suuruisia kuukaudessa – ja suurin osa eläkkeistä on yli 5000 euron luokkaa kuukaudessa. Tämä täytyy tietystikin kaikki hoitaa nykyisten henkilöstösääntöjen mukaisesti. Tietty määrä, kun on virkavuosia takana, lopullinen eläke on 70 prosenttia palkasta. Tämä on taattu henkilöstösäännöissä. En halua nyt loukata millä tavalla sääntöjä, mutta meidän täytyy nyt pohtia – onko nykyinen järjestelmä pidemmällä aikavälillä kestävä, koska hyvin suuri määrä korkean palkan omaavia henkilöitä jäämässä eläkkeelle. Tämä tietystikin johtaa erittäin suuriin eläkekustannuksiin. Aivan ymmärrettävästi. Se, miten nimitykset tehdään, tietystikin kansalliset ministerit nimittävät lähettiläät, mutta meillä on selkeät hallinnolliset menettelyt käytössä ulkosuhdehallinnon puolella. En usko, että meidän kannattaa nyt unohtaa erästä seikkaa, joka mainittu myöskin kyselykaavakin yhteydessä, kun on kyse nimityksistä. Ne täytyy tehdä lähinnä meritin ansioiden pohjalta ja henkilön kyvykkyyttä silmällä pitäen. Tässä suhteessa haluaisin esittää joitakin huomioita. Haluaisin kuulla hieman enemmän sopimuksesta Olafin kanssa. Sen oli määrä olla erittäin keskeinen asiakirja, kun tiedettiin ennalta, että tästä toimielimestä tulee erittäin kallis. Haluttiin ottaa käyttöön sellainen järjestelmä, joka takaa kokonaisvaltaisen johdonmukaisuuden yhteistyössä Olafin kanssa. Yksi kritiikki usein on esitetty Tämä ei nyt välttämättä liity vain ainoastaan ulkosuhdehallintoon, tämä tiedoksi jäädään O'Sullivanille. Parlamentissa me olemme olleet mukana käsittelemässä eri rahoitusvälineitä ja hyväksymässä niitä. Ja ennen kuin neuvottelut saatiin saatettua päätökseen kehitysyhteistyövälineestä 80 virkamiestä siirrettiin eri viroista toisiin tehtäviin. Valitettavasti sopimusta ei noudatettu sellaisella tavalla kuin alun perin olisi pitänyt. Kenties Ja mitä sitten loppujen lopuksi tapahtui, oli, että koko tämä asia hoidettiin sellaisella tavalla, joka ei kunnioittanut aikaansaattua sopimusta. Sopimus ei toteutunut käytännössä. Ulkoasian valiokunta oli esittänyt pyynnön jokin aika sitten ja myöskin tämä valiokunta oli esittänyt joitakin kysymyksiä Sudanin, Libyan, Omanin edustustia koskevat seikat, sillä nämä tehdyt toimet olivat täysin oikeutettuja ja että Panamakin pitäisi ottaa pohdinnan kohteeksi, koska sillä on assosioiteussopimus voimassa ja on järkevää että siellä on edustusto tai edustustoa täydennetään asemuksella tavalla. Tällaisia pyyntöjä tullaan esittämään tämänkin vuoden yhteydessä ulkoasioiden Ja uskoakseni, ja te itsekin jo työstätte tätä kysymystä, millen kuulisin teidän näkemyksenne sen osalta, mitä nyt on jo saatu aikaan näiden seikkojen osalta. Ja sitten vielä lopullinen viimeinen kommentti NSAsta. Olemme kuulleet viime aikoina, että Euroopan unionin rakennuksia ja toimielimiä on joutunut puhelinkuuntelun ja muun tyyppisen vakoilun kohteeksi. Voisin kuulla, minkälaisia turvatoimia on otettu käyttöön vastineeksi tällaisille huhuille. Ja, vielen dank. Also sicherlich ein ganzes Bündel für Maßnahmen. Kiitoksia. Varmaan laaja kirjo toimia. Ja sitten kysymyksiä myös. Ja on tehty että voitte vastata, herra Ousselivan. Um, well, thank you very much, Chair, and thank you to... Kiitos paljon puheenjohtaja ja kunnianarvoisat jäsenet kommenteista ja kysymyksistä. Pyrin parhaani mukaan tekemään kunnia näille kysymyksille viemättä kuitenkaan liikaa aikaa. Koko iltapäivähän tässä menisi, jos vastaisin perinpohjaisesti näihin esitettyihin kysymyksiin. Deutschen kommentti ja muutkin sanoivat, että tämä on kallis palvelu, noin 500 miljoonaa. Se vastaa melko paljon henkilöstösäännön mukaan palkattua väkeä, mitä tulee jäsenvaltioihin budjetteihin, niin se vastaa noin Belgian ulkoministeriön hintaa ja suurin viisivaltioiden ulkosuhdehallinto maksaa monin vertaisesti 500, tämän 500 miljoonan. Minä en usko, että olemme kalliita, en usko, että olemme halpoja. 139 valtuuskuntaa ja suuri määrä mm, henkilöstökustannuksista mm, on henkilöstösäännön mukaan, jonka te, Euroopan, Euroopan parlamentti ja neuvosto on päättänyt. Me emme ole ulkoisenhallinnossa päättäneet. Ja tämä koskee sitten määräaikaisia tai pysyviä virkamiehiä. Mitä tulee eläkkeisiin, sama asia kuin äsken, niin komissio hallinnoi henkilöstön eläkkeitä, ovatko ne korkeita vai ei, niin se on henkilöstösäännön määräämä. Meidän pitää maksaa se, mikä laillisesti henkilöstölle kuuluu pitkäaikaisena EU-virkamiehenä, niin no, kyse, kysymys, onko se korkea, onko kyseessä korkeat eläkkeet vai eivät, niin no, tämä on itse itsensä rahoittava, tämä rahoittaa itse itseään tämä eläkejärjestelmä. Jäsenvaltioilta olisi vaadittu jo vuosin ajan, että jäsenvaltiot maksavat osa näistä eläkkeistä ja näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Eli jäsenvaltiot ovat saaneet EU-virkamiehistöstä kyllä melko edullisen eläkkeen saaja kansanosan, mutta en nyt halua käydä keskustelua siitä, onko EU-virkamiesten palkka tai eläke liian suuria, vaan me käsittelemme lainsäätäjien meille antamaa järjestelmää, ja meillä ei ole osa eikä arpaa hallinnassa näihin asioihin. Ne luvut, joita tässä on nostettu esille täysin siis läpinäkevästi, saattavat osoittaa, että eräällä vanhalla virkamiehellä oli korkea palkka toki, mutta se on ihan henkilöstösäännön tulos. Sitten toisin nostama tämä henkilöstöpyramidi, ja tiedän, että tästä on käyty muullakin keskustelua. Tekisin tästä kaksi havaintoa. Tämä on ihan väestötiedettä, demografiaa, kun ihmiset ovat pitkään töissä Euroopan unionin toimielimissä ja kun on saavutan tietyn virkaien, on aloittanut vaikka AD5, niin loppujen lopuksi on sitten AD12 virkamies, jos on hoitanut asiat kunnolla. Kommentti, joka voidaan tehdä hallinnosta, on se, että me olemme ikääntyvä toimielin. Me olemme perineet, sanotaanko näin, että sellaisia virkamiehiä, jotka ovat uransa toisella puoliskolla, jälkimmäisellä puoliskolla, keski-ikä on noin neljännen, viidennenkymmenen puolivälissä tai loppupuolella. Mm, se asia, joka on nostettu usein esille Gresslerin toimesta, se, että olemmeko rekrytoineet jäsenvaltioista liian korkeatasoisia määräaikaisia virkamiehiä, olemme palkaneet usein AD12 edustuston päälliköiksi AD12 virkamiehiä. Olemme myös rekrytoineet AD5 ja AD7 virkamiehiä, ja jäsenvaltiot ovat kritisoineet meitä. He ovat sanoneet, että me emme arvosta tarpeeksi diplomaattikunnan kokemusta. Ja Catherine Ashtonin lausuman lukiessani sanoin, että olemme muuttaneet suuren määrän AD15 ja AD16 virkoja AD 5-7 viroksi, joten me pyrimme nyt muuttamaan tätä pyramidin rakennetta, mutta osalle ei nyt voi mitään, se on väestötilastoihin liittyvää. Nämä majoituskustannukset tiedän, että ne ovat melko kalliita, mutta toisaalta me olemme jäsenvaltioiden haitarin puolivälissä. Meidän suurlähettiläiden, edustustojen päälliköiden virka eivät ole koskaan yhtä suuria kuin suuremmilla jäsenvaltioilla, mutta kenties hieman suurempi kuin pienemmillä jäsenvaltioilla. Olemme siis puolivälissä tätä haitaria. Sama koskee diplomaattikuntaa. Markkinat ovat mitä ovat. Mikäli vuokraa Hongkongissa 10.4. se maksaa yhtä paljon kuin 204 jossa jossain muualla Euroopassa. Olemme ottaneet jäsenvaltioiden keskitason ja sitten katsoneet, markkinoiden tarjonnan puolivälin ja sitten korotamme 20 prosenttia. Ja me todellakin seuraamme jäsenvaltioissa liikkuvia kustannuksia ja olemme todellakin puolivälissä tätä hintahaitaria. Ymmärrän, että kun nostatte esille tämän kokonaismäärän, niin se on suuri summa, mutta toisaalta jos haluaa henkilöstöä sellaisiin maihin, joissa asuinkustannukset ovat korkealla, niin silloin todellakin pitää maksaa näille ihmisille asunto. Me teemme tietyn, me tulemme tekemään tietoja muutoksia, ihmiset saavat könttäsumman ja sitten ihmiset saavat päättää, missä he asuvat. Asuvatko he keskustassa, pienemmissä tiloissa vai elävätkö he hieman kauempana ja kulkevat pidemmän työmatkan, jotta saavat enemmän tilaa tai enemmän vehreyttä ympärille. Ja me annamme tässä nyt pallon työntekijöille. Asetamme katon kullekin virkamiestasolle ja niin poispäin. Paikallis, paikan päältä palkatut työntekijät, me palkamme paljon väkeä paikan päältä ja me käytämme heitä asianmukaisesti. Meillä on 3000 paikan päältä palkattua työntekijämme, kunnioitamme, noudatamme paikallisia, paikallista työlainsäädäntöä ja palkka perustuu vertailuihin kolmen vertailukohteen kanssa, eli jäsenvaltiot, YK ja muut, palk- muut työnantajat, me katsomme, saisimmeko tästä järjestelmästä hieman joustavamman. Minun on kuitenkin sanottava, että kävin paikallisten työntekijöiden kanssa keskusteluja ja he kokivat, että he saavat huonompaa palkkaa kuin aiemmin. Minä tietenkin argumentoin, että me olemme hyvä työnantaja, mutta me kilpailemme markkinoilla parhaasta paikallisesta aineksesta jäsenvaltioiden, YK ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, joten meidän on mm, ylläpitäksemme laadukas, taso henkilöstön sisällä, niin meidän on myös tarjottava kilpailukykyinen palkka. Mitä valintakriteereihin tulee, niin me julkaisemme kilpailu, kilpailut ja meillä on aivan avoin hakujärjestelmä, jotta saamme valittua parhaat työntekijät. Gresslerin ja muiden esiin nostama kysymys. No, tämä on melko vaikea kysymys. Aloitan nyt aivan alusta, jotta nämä erityisedustajat tekevät sellaisia tehtäviä, joita edustustot eivät voineet viedä läpi. Solana oli tässä johtajana. Catherine Ashton on sanonut, että tämä ei ole kenties enää tarpeellista, kun ulkosuudenhallinto korkeudustajan virkoinen lyötiin. Toisaalta on sellaisia ö, tehtäviä, jotka, jo, joiden suhteen on tarpeen mm, luoda erityisedustaja, sillä ei ole mahdollista, että Catherine Ashtonin puolesta joku ulkosuudenhallinnon työntekijä seuraa ö, tätä tilannetta. Siksi meillä on ulkopoliittisen instrumenttien väki, joka hallinnoi tätä erityisedustajien talousarviota. Tämä mahdollistaa kenties hieman joustavamman varainkäytön. Tässä voidaan luoda erityisedustajan virkaa siten, että hän luodaan tämä virka ja hän saa myös työntekijöitä. Se on helpompi luoda tätä kautta kuin muist, no, tavanomaisista hallintokuluista. Kuinka varmistetaan synergia? No, tässä tätä Catherine Ashton on pyrkinyt edistämään. mikä jäsenvaltioiden kanssa keskusteluja ohjeista siitä, missä olosuhteissa ja milloin erityisedustajan virka luodaan. Ja puhumme silloin myös talousarviosta. Parlamentti on suositellut, että erityisedustajan budjetti otettaisiin mukaan hallinnon hallinnolliseen talousarvioon. Tämä olisi meille mieluinen vaihtoehto. Komission kollegat käyvät varmaankin tässä jo kuumana, kun minä tällaisia lausun täällä. Tässä ollaan otsikosta 4 otsikkoon 5 siirtämässä ja tämä on operatiivisen rahan siirtämistä toisen katon alle. No mielestäni tämä on hallinnollinen talousarvio joka tapauksessa. Tässä rahoitetaan henkilöstöä ja kun tämä laitetaan ulkosuhdehallinnon hallintoon talousarvioon, niin Mielestäni tämä ei ole vertailukelpoinen tähän hallinnollisiin toimiin. normaalisti ottaen, mutta tässä tätä neuvoston päätöstä, jossa puhutaan siitä, että voidaan luoda erityisedustajan virka. No, tässä käydään keskustelua siitä ja katsotaan, kuinka hallinnollinen tuki voitaisiin tehdä help, antaa helpommin erityisedustajalle. No, meillä on omissa rakennuksissamme nyt erityisedustajat ja he työskentelevät yhdessä paikan päällä työskentelevän henkilöstön kanssa. tämän vaikea aihe. Me jatkamme keskusteluja. Jäsenvaltiot ovat hyvin kiintyneitä siihen, että erityisedustajat ovat myös tilo tulivelvollisia öö, omille jäsenvaltioille ja he haluavat ikään kuin, että tässä on tällainen kaksoistilivelvollisuus niin hallinnolla kuin jäsenvaltioille ja tässä on tämä politiikan integrointi, jonka Kressler mainitsi. On tiettyjä tapauksia, joissa tarvitaan henkilöstöä, jotka käsittelevät sellaisia asioita, joihin ulkosuuden hallinto ei puutu täyspäiväisesti. Lyon muun muassa etelä, Välimeren etelän puolisella alueella, niin tämä on erittäin arvokasta työtä ja ulkosuudenhallinnon hallinnon henkilöstö ei olisi voinut helposti tehdä tätä työtä. Tai Masdenin työskentely Sudanissa, Patricia Flaw ähm, Aasiassa ja Philip Lefort Kaukasin alueella, niin uskon, että tässä nämä erityisedustajan toimet tukevat hyvin ulkosuudenhallinnan työskentelyä, mutta tässä on toki tämä talousarvioon liittyvä ongelmakohta. Öm, ähm, turvallisuussopimukset, nämä karvonen sopimukset olivat kyllä hieman hankala aihe. Minä olin sitä mieltä, että tätä ei käsitelty mahdollisimman hyvällä mahdollisimman kovinkaan onnistuneesti. Tässä on näitä myöhästyneitä maksuja, kuten Gressler sanoi, olemassa olevia sopimuksia uusittiin liian helposti. Kaksi sopimusta ennen kaikkea aiheuttavat harmaita hiuksia, mutta nyt olen tyytyväinen, että nämä ongelmat on ratkaistu ja minun näkemys nyt tällä hetkellä on se, en ole vielä hyväksynyt viime vuoden tilannetta, mutta tämän varaamaan olisin nyt kyllä valmis poistamaan. Sitten tuomioistuin nosti esille Venezuelassa olevan turvallisuussopimuksen, joka oli uusittu monia kertoja ilman kilpailutusta. Ja Tämä ei ollut yksittäinen tapaus, vaan on monia edustustoja, jotka ovat uusineet jatkuvasti, eivät hallinnollisten virheiden takia, vaan joskus markkinat ovat rajalliset, kilpailutus on vaikeaa ja olemassa oleva järjestely toimii ja siksi tässä on haluttu jatkaa. Ja siksi onkin olemassa nyt työryhmä, joka puuttuu näihin turvallisuussopimuksiin edustustoissa siten, että edustustot saavat teknistä tukea tämän asian tiimoilta siten, että tähän tilanteeseen saadaan jonkinnäköinen järjestys ja toivon, että tämä asia saadaan käsiteltyä mm, kuluvan vuoden aikana. Olafin yhteisymmärryspöytäkirja. Me olemme saaneet viime päivinä käsiteltyä tämän viimeisen pöydällä ollen ongelman, ja toivottavasti Giovanni Kesslerin kanssa me saamme tulevina päivinä tai viikkoina, tai no viikkoina, jos ei päivinä. No, käytännössä katsoen mm, tätä asiaa viivästytti hyvin mm, yksityiskohtainen kohta, joka liittyi Olafin mahdollisuudesta siirtää omia tietoja kolmansiin maihin, tuomioistuimiin. No, en nyt, vaikka Puhutaan nyt vaikka siitä, että sellainen, mitä ei voitu varmasti taata, sen odottamista ei voitu taata, niin tässä haluttiin läpinäkyvää tapa toimia ilman, että puututaan Olafin toimintaan. Me halusimme parhaan tavan edetä ja nyt olemme varmaankin löytäneet tämän tavan edetä tämän asian suhteen. No, pöytäkirjasta oli 99 prosenttia valmiina ja olemme ja Olaf on avannut nyt useita eri tapauksia. Ja no, Deutsch, teidän tulee kysyä Olafilta, mitä asioita tässä on käsitelty loppuun ja mitä ei. Monia asioita on päätetty ilman mitään toimia, joitain kurinpita toimia on pantu täytäntöön. Tämä kysymys 69 tässä asiakirjassa niin on kuusi suositusta Jokaiseen, jokainen tutkimus päätettiin, sitten että tarvittiin suosituksia ja 12 tutkimusta päätettiin ilman mitään seuraamuksia. Me työskentelemme hyvin tiivisti Olafin kanssa. Viimeinen kohta, minä saatan puhua hieman sekavassa järjestyksessä. Tämä mm, minä olen valmistellut tätä asiaa viikonloppuna ja Tämä on budjettiin liittyvä toimi, jossa on maksujen keskeytystili, eli tässä varataan tietyn määrän varoja, josta maksetaan sitten sosiaaliturvamaksuja tai arvonlisäveroa. Me pidätämme nämä varat. Kyseessä on siis väliaikainen tili, johon otetaan tiettyjä transaktioita. Se on tällainen väliaikainen tili. Näitä on 20-30 kussakin edustussa. Ne ovat täysin tarpeen, jotta rahaa voidaan käsitellä. Niille ei ole mitään talousarvioon liittyviä seuraamuksia. Rahat tulevat ja rahat lähtevät. Se on täysin mm, normaali tavanomainen tapa käsitellä varoja, joita tulee tietyssä vaiheessa vuotta varata tiettyjen maksujen hoitamiseen. Sitten myöhästyneet maksut. Mikäli meidän pitää maksaa, mikäli me myöhästyneet maksun suhteen, niin yritykset saavat meidän sääntöjen mukaan korkoja. Meidän pitää käsitellä kaikkia mm, sopimusosapuolet tasapuolisella tavalla ja Vastaus kysymykseen 29 oli kolme tapausta British Telecom, Argus ja Gonebu, joka tarjoaa turvallisuuspalvelut meidän toimitiloissa, nämä turvapalvelut rakennuksissamme. Ei pitäisi tapahtua, joskus näin kuitenkin tapahtuu, me emme maksa riittävissä ajoin ja tällöin nämä ovat oikeutettuja viivästyskoron maksuun. Ja tämä on erittäin tärkeä aihe. Jotkut yritykset ovat suuria, jotkut eivät ole suuria, niin se, että he eivät saa maksuja, niin se on erittäin suuri vaikeuksien aiheuttaja pk-yrityksille, jotka meidän kanssa toimivat. Gresslerin kysymys liittyen edustustojen päälliköihin ja maantieteelliseen tasapainoon, niin tämä nyt riippuu laskentatavasta, mutta minä en näe minä en nyt pääse samoihin lukuihin kuin mitä te nostitte esille. No, se asia, josta olen yhtä mieltä. Miten minä nyt muotoilisin tämän uusimmat jäsenvaltiot, ei nyt viime vuosina, vaan vähän aiemminkin, no, he eivät ole niin edustettuina 2004 liittyneet kymmenen jäsenvaltiota, niin no, henkilöstö ei ole vielä näistä maista tullut niin paljon kuin mitä virkamiehistössä on ollut 50-luvulta lähtien vanhemmista jäsenvaltioista. Mutta jos katsotaan eh, ylintä johtoa, Yhdistynyt kuningaskunta 3, Ranska 7 muun muassa, mm, vastaus kysymykseen 16. Sitten yksiköiden edustusten päälliköt, Ranskalla on 15, Italialla 14, Saksalla 10, ja niin edespäin. Kaikella kunnioituksella minun on sanottava, että tässä ei tehdä poliittisia nimityksiä. Tässä katsotaan sopivuus tehtävään ja järjestelmä on hyväksytty erittäin läpinäkyväksi jäsenvaltioiden toimesta. Se on koettu myös objektiiviseksi toimintatavaltaan, mutta muistan erittäin hyvin 2011, kun ensimmäisen kerran aloitimme toimintamme, rekrytoimme niin me saimme erittäin paljon hakemuksia Ranskan ulkoasianhallinnon työntekijöiltä kuin jäsen, muista jäsenvaltioista. Meidän on valittava hakijoista ja pitää katsoa myös näitä hakemuksia. Ne valtiot, joista tulee suuri määrä hyväksyttyjä työntekijöitä, niin tämä heijastaa myös sen, että tästä valtiosta on tullut paljon hakemuksia. Viderin vastaus konsulipalveluihin mielestäni sivusinkin tätä saman katon alle työskentelyn aihetta. Tämä on mielestäni erittäin mielenkiintoinen synergia mahdollisuus jäsenvaltioiden ja ulkosuhdehallinnon välillä. Ja me todellakin työskentelemme tämän asian parissa. Tämä on monimutkainen ja vaikea aihe. Keskustelin Vänsautin kanssa aiheesta, kun saavumme tänne autolla. Se, että pyrkii synkronisoimaan jäsenvaltioiden ö, vuokrasuhteet, laajentamistarveet meidän kiinteistö, kiinteistönhoidon kanssa, niin se on aika vaikeaa. Tätä ei tehdä mitenkään kovinkaan joustavasti. Olen keskustellut usean ulkoasiaministeriön kanssa ja keskustelen aiheesta myös Atenassa. Tämä toimii ainoastaan mikäli kaikki ovat sellaisessa tahtotilassa, että he haluavat tehdä yhteistyötä. Tämä vaatii meiltä sen, että me kiinnitämme enemmän huomiota jäsenvaltioiden tarpeisiin, ja jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava meille, että me emme nyt tänä vuonna meidän tiloja. Me odotamme, että EU uusi omat toimitilansa. Suurlähettiläs saattaa sanoa, että nyt on sopiva ajankohta vaihtaa suurlähetystön toimitiloja. Tämä on erittäin vaikeaa, mutta tämä on täysin tarpeellista, jotta me voimme vähentää eh, diplomaattikunnan kustannuksia. Konsuli toiminnan suhteen meillä ei ole vielä esimerkkiä siitä, että jäsenvaltiot sijoittavat konsulitoimintansa meidän edustuston viereen, meidän edustuston läheisyyteen, mutta Ho Chi Minh Cityssä tai Saigon, kuten jotkut kaupungin tunsivat, niin siellä me olemme pyrkineet samanaikaiseksi tällaisen yhdistetyn palvelupisteen Schengen-viisumeille. Mm, Toisaalta me olemme pyrkineet tekemään selväksi, että mikäli jäsenvaltiot haluavat viisumin myöntämispalvelun meidän toimitilojen yhteyteen, niin se on mahdollista. Minulla ei ole nyt vielä esimerkkejä nostaa esille, mutta tämä on se henki, joka vallitsee. Me pyrimme saamaan, saattamaan jäsenvaltiota yhteen. Me tarjoamme myös suurlähettiläille, jotka eivät ole itse paikan päällä tehtävissään. He voivat saada meidän toimitiloista toimistoon, he saavat turvallisuuspalvelut, he voivat järjestää kokouksia ja tapaamisia. Tämä on siis todellakin alue, jossa me voimme tarjota paljon. Salafrankan huomio. No Olaf asian olenkin jo hoitanut mielestäni mutta tämä henkilöstön sopeuttaminen talousarvion WLED. No, toki on totta, ja me työskentelemme tänne eteen. Jonas Fluxus Dimelo, uusi pääsihteeri, katsoo tätä hyvin tarkkaan ne suunnitelmat, jotka tehtiin ennen kuin monivuotinen rahoituskehys luotiin, ja mikä on sitten MFFn loppu, tulos. En usko, että tässä on kovinkaan suurta eroa, mutta tiettyjä sopeuttamisia pitää tehdä. Kumppanuusvälineestä voitaisiin puhua. Siinä tarvitaan uutta henkilöstöä. Meidän pitää katsoa, että me nyt poistetaan tiettyjä virkoja ja luo sitten uusia seuraavalla viikolla. Panaman suhteen me katsomme, mitä me voimme tehdä DEFCO-kollegojen kanssa. Tämä on vaikea. Se, että avataan ja suljetaan edustustoja, se on erittäin vaikeaa, mutta me olemme ymmärtäneet parlamentin viestin ja katsomme, kuinka me pystymme tähän parhaamme mukaan vastaamaan. Turvallisuus asia. Minä haluan kiittää parlamenttia kuudesta miljoonasta eurosta, joka meidän käytettäväksi on vapautettu. Katsomme, kuinka voimme käyttää tätä parhain päin. Tietyt edustustot tarvitsevat enemmän turvallisuutta liittyen tietyn kokouksiin siten, ettei niitä salakuunnella. Me tarvitsemme kenties parempaa viestintä turvallisuutta edustustojen ja päämajan välille. Toki ymmärrän, että tämä ei riitä turvamaan meidän järjestelmiä niiltä teknologisilta uhilta, jota meidän ystävämme, kuten Yhdysvallat, tai myös sellaiset tahot, joilla ei kenties ole niin hyvän tahtoisia tarkoitusperiä, niin no, tämä on kuitenkin ala, jolla meidän pitää tehdä paljon parannuksia, ja olen erittäin tyytyväinen, että parlamentti on ollut etu rintamassa lisäämässä meille varoja, jotta voimme saada aikaiseksi vaikuttavia tuloksia kuluvan vuoden aikana. Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Annan lisätietoja kokouksen jälkeen, mikäli jäsenet sitä tarvitsevat. Kiitoksia herra O'Sullivan. On melkein mahdotonta tyydyttää meidän valiokuntaamme. Mutta se kuuluu tämän homman luonteeseen. Inge Kressle halusi vielä lisäkysymyksen. Nein, nein, sag das nicht. Man kann... Älä noin sano. Mutta kysymyksiä oli paljon. Me hoidamme nuorinta lastamme hyvin intensiivisesti, koska tiedämme liian vähän. Sen vuoksi on hyvä uutinen, että emme pelkästään huolehdi siitä, vaan että olemme lukeneetkin jutut kaikki. tämä korkeimman tason johto ulkoasiahallinnossa sanoitte, ettei niistä ole lukuja, ei minullakaan niitä ole. Sen vuoksi laskin itse. mitä nyt kutsutaan ylimmäksi kymmeneksi tuhanneksi gratään tästä ulkosuhdehallinnosta. Jos on eri lukuja, antakaa meille, koska tässä luvut, jotka esittelisitte, joista kysyimme, ovat tietysti paljon laajemmalta, laajemmasta osoksesta. Koskevat päätoimipoikan vanhempaa johtoa ylipäänsä. Te laaditte tämän vuosikertomuksen. Siinä on tietysti tärkeää kysyä, että niin siis miksi tämä virkanne putoaa pois tulevaisuudessa, vai miten tätä ajateltiin, kuka työnä tekee? meillähän on myös sitten nämä sopimukset, esimerkiksi rakennusten vuokraukset tai asuntojen vuokrat. Se on pitkä luettelo. Viimeisessä kertomuksessa, toiseksi viimeisessä oli tarkastus, tämä sisäinen tarkastus siinä. Sisäinen tarkastus siinä. Minä myöskin luovuin sitten sitä kysymästä, mutta jos aloittaa näitä kysymyksiä välttää tulevaisuudessa, että nämä toimipaikat pitäisi oikeastaan tietää, missä niitä on. Sitten henkilökysymykset, henkilöstökysymykset, henkilöstöselvitys tehdään ja sitä me emme saa käyttöömme. Ja olisi reilua meitä kohtaan antaa meille nämä luvut käyttöön koska ne on saatu selviksi on he, ulkosuudenhallinnossa henkilöstöselvitys, jota ei meille esitetty. Mielestäni olisi oikea, jos mekin saisimme sen kiitoksia. Ja, vielen Dank. Niin, kiitos. Pyytäisin teitä vielä vastaamaan ihan suoraan tästä. Well, on your first point. Ensinnäkin sanon, että kaikki riippuu siitä, kuinka lasketaan nämä luvut, kun on kyse korkeammasta, korkeamman tason virkamiehistä. Mikäli mennään pyramidin huipul, huippua kohti, niin tietystikin nämä, tähän, tämä vaikuttaa näihin lukuihin. Aina tasapaino pitää näihin lukujen välillä, mutta tietysti vaihtelee. Ihmiset tulevat ja menevät. Tilanne muuttuu, hyvin paljon tapahtuu, liikehdintää, uusia sopimuksia. Laaditaan ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana jotkut siirtyvät paikasta toiseen, taikka siirryt muualle. Kathy Ashtonin seuraaja todennäköisesti myöskin on tehdä jotakin muutoksia, joten ei tämä ole staattinen tilannekuva. Staattinen tilanne on aina sellaista, että tasapaino keikahtaa suuntaan ja toiseen. Tätä on vuosikausia myöskin komissiossa, mikä otetaan tilannekuvaa tiettynä hetkinä. Joskus näyttää, että tilanne on vinksalla ja pari vuotta myöhemmin katsotaankin tai nähdäänkin, että tilanne on muuttunut, korjaantunut. Maantieteellinen tasapaino yksi asia, jota täytyy arvioida pidemmällä aikavälillä. Uskon, että hyvin paljon vaihtelu on silläkin. Kuinka korvamaton minä sitten olen, rouva Kresle? Uskon, että oli erittäin tärkeää suoraan sanottuna, että alkuvaiheessa Pierre ja minä teimme tämän työn jaon. Kaikki eivät ole tästä aivan samaa mieltä, mutta olisi ollut hyvin vaikeaa kummankaan meistä tai kumpikaan meistä olisi yksin voinut tehdä tätä työtä ulkoasian neuvostossa, kaikista parlamentin kanssa tehdyissä briefauksissa. Olisi ollut vaikea olla yhtä aikaa, kun olisi pitänyt olla pistämässä pystyyn uutta laitosta parin vuoden alkuvaiheessa tämä ei ollut mahdollista, mutta nyt kun järjestelmät pyörii ja mikäli halutaan rationalisoida, niin kuin Käti, Kathy on ehdottanut ja monet teistäkin ovat ehdottaneet, tässä sanotaan, että meillä on niin kuin meksikolainen armeija liian paljon johtaa ja liian vähän sotilaita, niin tämä on yksi alue, jolla voitaisiin pohtia näiden kahden viran yhdistämistä tai sulottamista yhteksi. Tietystikin täytyy myöskin viemäröintiä korjata, niin kuin täällä todettiin. Joskus täytyy tehdä hieman rukkaushommia. Tietystikin, mutta tietysti Kätin seuraaja sitten päättää asiasta, koska nimittävä viranomainen loppujen lopuksi päättää, mikä on paras tapa toimia. Silloin kun hieman hieno säädetään, hieno säädetään edustustoja, tai kuinka pikemminkin siirretään vastuuta, delegoidaan vastuuta korkealta edustajalta korkeamman luokan virkamiehille. Sitten tilintarkastuksista ja sopimuksista. Ai niin, sitten vielä tämä paikkakysymys. Haluaisitte kuulla yksityiskohtaista tietoa paikas, paikoista, paikan päällä valitsevasta tilanteesta. Minulla ei ole lukuja, mutta minulle sanottiin, että minä voin nämä teille toimittaa. Kenties voimme lisätä yhden sarakkeen vielä taulukkoon, mikäli parlamentti katsoo tämä hyödyllistä. Kyllä sellainen voidaan teille toimittaa. Eräs Franka yksi ystävällisesti tunnusti, että olemme pyrkineet toimimaan avoimesti antoi tälle tunnustusta, mutta ainoa rajoituspuheenjohtaja – on resurssirajoitus, koska tarvitsemme ihmisiä tätä työtä tekemään. Anteeksi, kuinka? Haluaisin kiinnittää huomioon, että ihan teette sitä, annoitte meille tiedon, annoitte ensimmäisen kertomuksen, ensimmäisen vuosikertomuksen, sitten toisen. Koko ero oli, että toisessa ei ollut toimipaikkoja. No, no ei lisätyötä. Ei ole edes, enemmän kuin olisi lisätyötä, kun poistetaan ne sijaintipaikat. Voisi. Tähän voi... Voisi lisätä sen siis sen vapaaehtoisesti. We have the information we will give. Meillä on tämä tieto ja me toimitamme sen teille. Okei, okay. okay. thank you very much. Okei, okay, kiitoksia. Sitten keskustelun lopuksi. Ja kun ajatellaan aikataulua, niin tilintarkastustuomioistuin saa nyt puheenvuoro, jos haluaa, ja sitten loppuhuomiot esittelijältä. Herra Muguruusa, olkaa hyvä. Well, in summary, it can be said that our... Kiitos, puheenjohtaja. Löydökset kuluvana vuonna ulkosuhdehallinnon kanssa, niin tämä koskee näitä tiettyjä etuisuusmaksuja liittyen perheolosuhteisiin. Sitten vakavammat löydökset, joita oli viime vuoden aikana, niin me tiedämme, että hallinto käsittelee jo tätä vakavinta löydöstä ja on sellaisessa tilanteessa, että se pystyy arvioimaan muutoksia sitten kun me tämän meidän, kun me sitten katsomme näitä valvonta- ja tarkastelujärjestelmiä ja teemme seurantaa mm, meidän suositusten suhteen. Sitten kommentti eläkkeiden suhteen on selkeä ja tämä on tuotu esille, että eläkkeiden suhteen ei ole mitään erityispiirteitä koskien hallintoa. Voin teille sanoa, että DASin puitteissa 2013 tuomioistuin on tarkastuslausumassaan niin arvioinut elä, eläkkeen, laskenut eläkkeitä tasalaskelmissaan. Ja kollega Fasekas on sanonut, että me tulemme, yritämme saada sitten tietoja erityiskertomuksessamme koskien ulkoisuudenhallinnon tehtävistä ja suoriutumista. Kiitos kovasti sitten esittelijä loppuhuomiot. Kiitos puheenvuorosta puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja, hyvät kollegat. Puhun kovin lyhyesti. Mielestäni meillä oli arvokas keskustelu jo alussa viittasinkin siihen. Halusin kiittää O'Sullivania ja hänen työntekijöitään siitä, että näin yksityiskohtaisiin kysymyksiin on vastaukset saatu. Kyse ei ollut pelkästään kohteliaista huomautuksista. Kyse oli vain siitä, että jäsenenä meillä on vastuu. Olemme sen mukaan esittäneet kysymyksemme, saaneet hyviä vastauksia ja tämä keskustelu palvelee sitä tarkoitusta, että saadaan vieläkin parempia raportteja ja kertomuksia aikaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitos esittelijälle. Tämän kohdan käsittely päätetään tähän. Kiitän teitä sydämellisesti, herra Usalivan. Välittäkää terveiset korkealle edustajalle. Toivomme, että kun ensi kerralla ollaan näissä merkeissä kokoontuneita, niin että hän tai hänen seuraajansa on itse paikalla. Kiitos. All the best. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen. Niin, hyvät kollegat. Mennään heti seuraavaan kohtaan. Se on Balchitisin mietintö. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta ikääntyneiden työntekijöiden asemasta. Ja toivottavasti nyt kun henkilöitä lähtee ulos, niin mahdollisimman hiljaisesti, että esittelijä saa kiinnostuneiden kollegoiden täyden huomioon. Kiitoksia puheenjohtaja, arvon kollegat. Nyt emme ole ensimmäistä kertaa pappia kyyrissä. Tästä aiheesta on puhuttu aiemminkin tässä valiokunnassa. Kollegamme Derek Vaughan laati työasiakirjan joka liittyi juuri tähän erityiskertomukseen tientarkastustuomioistuimelta jo aiemmin. Asiakirjassa käsiteltiin lukuisia ongelmia, jotka nyt toistuvat myöskin minun asiakirjassani. Kyse on siitä, miten sosiaalirahaston varoja on käytetty vanhempien työntekijöiden tukemiseksi. Sosiaalirahaston pääasiallisena tehtävänä on tukea työttömiä ja henkilöitä, jotka ovat yhteiskunnan haavoittavaisimpia, vähäosaisimpia. Sosiaalirahaston varojen käyttö tällä osa-alueella viimeisellämällä ohjelmakaudella 2007-2013 oli yhteensä 75 miljoonaa euroa, eli yhteensä 17 prosenttia kokonaistalousarviosta. Ja sitten kun pohditaan niitä ongelmia, joita on ilmennyt ohjelman täytäntöönpanossa, ensinnäkin ongelma on johtanut siitä, että luotettavaa johdonmukaista tietoa ei ole ollut saatavilla jäsenvaltioista. Jäsenvaltiot eivät ole voineet toimita tietoa siitä, kuinka monta työ, vanhempaa työntekijää esimerkiksi on hankkinut uuden pätevyyden tai onnistunut pitämään kiinni työpaikastaan tai löytämään uuden työpaikan sosiaaliraston toimien avulla. Mitään indikaattoreita ei ole laadittu, joiden avulla voitaisiin arvioida susiraston toimien vaikuttavuutta tai sitä, onko varat käytetty asianmukaisella tavalla. Onko niille saatu vastinetta? Komissio on vastuussa EUn talousarvion toteuttamisesta. Ja siksi myöskin sellaisen järjestelmän luomisesta, jolla saataisiin tietoja jäsenvaltiosta. Kun otetaan huomioon ne suositukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on antanut, olen mainut joitakin tarpeisia toimenpiteitä omassa mietinnössäni. Ensinnäkin peräänkuulutaan erityisindikaattoreita ohjelmiissa – Me pitäisi luoda jonkinlainen syy-seuraussuhde eri toimien osalta. tarkasti, mitä tuloksia on saatu aikaan toimenpiteillä ja komission täytyy olla toimissaan tehokkaampi, kun se varmistaa sen, että ohjelmia valvotaan asianmukaisella tavalla niin, että ohjelmia voidaan uudelleen suunnata, mikäli havaitaan, että haluttuihin tavoitteisiin ei ole päästy. Komissiolta olemme kuulleet, että että joitakin ongelmallisia seikkoja on onnistuttu jo poistamaan uuden ohjelmakauden suunnittelusta 2014-2020 kaudelta. Joitakin on ongelmia voitu ratkaista, mutta siitä huolimatta meillä on jotakin epäilyksiä vielä sen osalta, että seuraavallakin ohjelmakaudella jälleen kerran saadaan hyvin paljon asiakirjoja, mutta kaikkien näiden perusteella tullaan siihen johtopäätökseen, että mitään luotettavaa tiedonkeruujärjestelmää ei edelleenkään ole olemassa päätöstemme pohjaksi. Joten ensinnäkin peräänkuulutan sitä, että komissio määrittelisi tietojen keruun periaatteet ja loisi myöskin tietojen keruujärjestelmän. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege Balcitis. Kiitoksia kollega Valchitis. Nyt alamme keskustelun tästä mietinnöstä. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Eh, uno de los retos principales para los gobiernos. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Tässä on ongelma, joka liittyy ikäventyvään väestöön ja eläkejärjestelmään ollaan nyt harkitsemassa uudelleen. Meidän pitää miettiä vanhempien työntekijöiden tilannetta uudelleen ja me olemme pyrkineet varmistamaan, että minkäännäköistä syrjintää ei tapahdu ja meidän pitää myös katsoa, että ikään ikääntyneemmätkin ihmiset pääsevät osallistuvan työpaikan toimintaan näiden ihmisten panos on erittäin merkityksessä roolissa yritysten toiminnassa 2020 strategiassa tavoitteena oli laskea työttömyystasoja, joten vanhempien ihmisten mukaan ottaminen työpaikkojen toimintaan niin on erittäin tärkeässä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Meidän tulee jatkaa työskentelyä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. No, tämä virasto ei kuitenkaan ole. Työnvälitystoimisto on vaikea lyödä indi- luoda indikaattoreita, jotka mahdollistavat sen, että voimme asianmukaisesti arvioida käytetyt varat ja sen, onko varat käytetty tehokkaasti. Euroopan unioni on aktiivinen jäsenvaltioiden kanssa tämän työllisyysasian suhteen. Mm, tämän takia on erittäin vaikea löytää yhteisiä indikaattoreita, jotka mahdollistisivat sen, että voimme arvioida sopivalla tavalla toimintaa. Kun puhutaan ikääntyneemmästä väestönosasta, niin silloin puhutaan ihmisistä, jotka työskentelevät yrityksissä työntekijöinä tai sitten työllistävät itsensä omien yritysten kautta. On erittäin vaikea arvioida toimien onnistumista tiettyjä ongelmia, joita on nostettu esille, niin uusi 2013 vuonna aloitettu toiminta, sääntö, käytännössä sääntö helpottaa tätä. Ja tämä helpottaa tiedonvaihtoa eri projektien välillä ja tämä helpottaa myös parhaiden käytäntöjen vaihtamista. Tämä tarkoittaa sitä, että varoja käytetään tehokkaammin tulevana rahoituskautena 2014-2020. Kiitos. Äh, Kiitos. Onko muilta ryhmiltä puheenvuoropyyntöjä? Tällä hetkellä ne ei ole asialla laita. Kysyisin vielä, onko komissiosta joku paikalla? Herra Barker. Toivottavasti äänsin sen jossain määrin oikein. Very good. Oikein hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta, joka sisältää todellakin hyvin tärkeitä suosituksia, jotta voidaan sosiaalirastosta hoitaa ikääntyneiden työntekijöiden asiaa tulevaisuudessa paremmin. Olemme kovin kiitollisia työstä, jota on tehty tilintarkastustuomioistuimessa, koska se on todellakin yksilöinyt joitakin heikkouksia, joissa tarvitaan parannusta, jotta ikääntyvät työntekijät saavutetaan paremmin. Mitä tuloksia tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa tulee esille. Se tietysti koskee nykyisiä sääntelypuitteita, tai oikeastaan niitä, jotka hallinnoivat 2007-2013 ohjelmakautta. Ja on totta, niin siis sanon, että ensimmäinen tammikuuta alkaen tulee uusi asetus, joka koskee uutta ohjelmakautta 2014-2020, niin se on tullut voimaan. Ja on totta, että aiemmassa asetuksessa ei ollut määritelmää sille, mitä ikääntyvät työntekijät, ketä ikääntyvät työntekijät ovat, ja jäsenvaltioilla oli omat määritelmänsä sille. Sen lisäksi ei ollut yhteisiä indikaattoreita aiemmassa sääntelykehyksessä, mikä teki vaikeaksi öö, seurata toimivaikuttavuutta, kuten esittelijä oikein otti esille. Tärkeää on myös se, että aiemmassa kehyksessä kaikki työntekijät voivat olla kohteena eri tavoin, joko hyvin yleisellä tavalla sosiaalisen osallistamisen kautta, tai sitten, että kohteena olivat erityisesti ikääntyvät ihmiset ovat eri lähestymistapoja. Molemmissa tapauksissa kaikkiin työntekijöihin keskitytään, mutta ei ole ehkä helppo sitten seurata, että miten monet ikääntyvät työntekijät itse olivat kohteena, jos noudatettiin yleisempää lähestymistapaa. Tilintarkastustuomioistuimen suositukset on otettu hyvin huomioon, näin kai voin sanoa, kun uutta sääntelykehystä valmisteltiin joka todellakin koskee 2014-2020 kautta. Ensimmäinen hyvin tärkeä muutos uudella ohjelmakaudella on se, että varat, mukaan lukien sosiaalirahasto, keskitetään paljon enemmän 2020 strategiaan. Siellä on tärkeitä tavoitteita mukaan lukien työttömyyteen liittyvät. Ja jos haluatte työttömyyttä parantaa 75, työllisyysastetta parata 75 prosenttiin, täytyy keskittyä ikääntyvinkin työntekijöihin siellä. Äh, sitten uudessa kehyksessä uusi investointiprioriteetti on nimenomaan se, että fokusoidaan ikääntyviin työntekijöihin. Toinen hyvin tärkeä uutuus uudessa kehyksessä. Ja myöskin tässä on opittu läksyjä aiemmista kokemuksista, että suoritusta arvioidaan paljon syvällisemmällä tavalla niin, että suoritusten arviointi ja niin kutsuttu suorituskehys on tulevien ohjelmien keskiössä. Jäsenvaltioiden täytyy yksilöidä suorituskehys yksilöiden se, täsmällisesti, että mitä milloinkin, mihin mennessä saavutetaan ja mitä tavoitteita, mistä pääsenkin hyvin tärkeään toiseen uutuuteen – se, että otetaan käyttöön niin kutsutut tuotospanosindikaattorit. Indikaattorit, joita käytetään kaikissa ohjelmissa koko ajan, ja sen myötä on helpompi seurata, että missä määrin jäsenvaltiot itse asiassa ovat saavuttanut tavoitteet niin kuin niiden piti. Indikaattorit on kehitetty niin, että on tehty hyvin perustavalaatuista työtä eri jäsenvaltioiden kanssa. Työtä tehtiin pari vuotta ja Tuotospanosindikaattorit on saatu sitten yhteiset aikaan, siihen liittyy viittauksia myös ikääntyneisiin työntekijöihin. Sitten neljäs kohta on myös se, että kehyksessä vaaditaan jäsenvaltioita samaan aikaan tarvittavat mekanismit, jotta voidaan tehdä vakaata arviointia ja seurantatyötä rahoitetulle toimille. Ja tietysti siihen täytyy antaa tarvittavat voimavarat käyttöön. Lopuksi on ehkä hyvä tietää, että komissio investoi koko ajan siihen, että saadaan aikaan tarvittavaa ohjeistusta kollegoille myös jäsenvaltioissa sen kautta, että hyväksytään ohjeistusasiakirjoja tällä nimenomaisella alalla, että voidaan paremmin mitata suoriutumista esimerkiksi, mutta myös niin, että järjestetään kollegoille oppimisseminaaria jäsenvaltioissa. Kiitos kovasti. Yeah, thank you very much. Kiitos. Haluaako tilintarkastustuomioistuin lisätä jotain? Näinpä ei näytä olevan asian laita. Jos esittelijä haluaa esittää loppuhuomionsa, olkaa hyvä. Te Hyvin lyhyesti, arvon puheenjohtaja. Haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta hyvistä ehdotuksista ja haluan kiittää komissiota joka on kyllä ilahduttanut meitä sanomalla, että heillä on täysin erilainen tilivelvollisuus ja valvontajärjestelmä, että on pakolliset indikaattorit, sillä mikäli näin ei ole, meillä on nämä samat ongelmat jälleen edessämme. On erikoista, että 2007-2013 välisenä aikana käytimme melko paljon rahaa ja kaikilla aloilla meillä on nämä samat ongelmat. Ei ollut pakollisia indikaattoreita, joita käyttää. Meillä ei ollut yksinkertaisia perustavanlaatuisia valvontamekanismeja. Ja nyt me emme voi sanoa, kuinka tehokkaasti nämä varat on käytetty tulevaisuudessa 2014 vuodesta alkaen. Me voimme vaatia hyvin tiukasti yhtä asiaa, sen, että EU-varojen käyttö tehdään vastuullisella tavalla. Se on kuitenkin kaikkien kansalaisten maksamat verorahat, jotka on kyseessä. Thank you very much. Kiitos. Sitten voidaan päättää tämän aiheen käsittely esityslistalla. Ehdotan pientä viiden minuutin breikkiä. virkistäytymissyistä. Ja sitten odotamme, odotamme varapuhemiestä ja pääsihteeriä paikalle kello viisi, eli muutaman minuutin päästä. Ok. Yeah.

Ja, liebe Kolleginnen und Niin, hyvät kollegat. Nyt avaan keskeytetyn kokouksen uudestaan. Toivotan nyt tervetulleeksi pääsihteeri Vellen jälleen valiokunnan vieraaksi. Tervetuloa. Varapuhemies Pitelan on myöhästynyt lentokoneesta. Valitettavasti hän ei valitettavasti voi olla paikalla tänään. Mutta herra Velle, nyt kysymykset keskittyvät sitäkin voimaperäisemmin teihin, mutta olette siihen varustautunut. Aloitetaan jälleen niin, että kuulemme tilintarkastustuomioistuinta. Tuomioistuin, olkaa hyvä. In 2012... Kiitos. 2012 Euroopan parlamentti yhdessä neuvoston kanssa oli yksi toimielimistä, johon kohdistettiin valvontajärjestelmän intensiivinen sisäinen tarkastus. Tässä mielessä haluaisin kertoa teille, että tuomioistuin ei huomannut vakavia heikkouksia valvontajärjestelmässä parlamentissa kun rekrytoidaan sopimussuhteisia ja määräaikaisia, siihen ei liittynyt huomioita. Kuitenkin pieniä puutteita löydettiin joissakin hankintajärjestelyissä. Siihen liittyy hallinnollisia virheitä. Yhdessä tapauksessa hallin, äh, hankintamenettelyn hallinnointi ja toisessa tapauksessa sitten tuntikriteerin soveltaminen. sosiaalietuuksien maksaminen henkilöstön jäsenille. Niin 2012 tarkoitus osoitti, että parlamentti toteutti on toteuttanut toimenpiteitä, joilla riskejä tähän liittyen pienennetään. Tuomioistuin muistuttaa kuitenkin, että riski siitä, että tehdään epäoikeutettuja maksuja, on edelleen järjestelmässä olemassa, joka perustuu henkilökunnan jäsenen ilmoitukseen. Perustuen löydöksen 2012 tuomioistuin suosittelee, että parlamentin pitäisi parantaa hankintamenettelyjä niin, että on asianmukainen ohjaus ja tarkastukset olemassa. Panna merkille, että toimiin on ryhdytty, siihen kuuluu koulutuskursseja ja keskusyksiköiden ohjausta. Tarkastus seuraa edistystä ja raportoi saavutetusta edistyksestä. Hyvät jäsenet, KONT-valiokunnassa. Kiitoksia kovasti huomiosta. Olen käytössänne, jos teillä on kysymyksiä tai selvityksen tarvetta. Kiitoksia, herra Burgusa. Sitten annan puheenvuoron herra Vellelle. Ja, herzlichen Dank. Äh, ich würde ganz gerne allgemeine Kiitoksia. Haluaisin esittää jotakin yleisiä huomioita vuodelta 2012 ja myöskin niistä puitteista, joihin tämä vuosi asettuu. Vuodesta 2012 eteenpäin olemme eriskummallisessa budjettitilanteessa. Sekä 2012 ja 2013 talousarvioiden yhteydessä määrät ovat kasvaneet 1,9 prosenttia ja 2014 0,4 prosenttia vain. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että määrärahamme ovat käytännössä kutistuneet vuodesta 2012 eteenpäin. Erityisesti kun otetaan huomioon, että 28. jäsenvaltio on liittynyt Kroatian myötä ja lisäksi on ollut erityisiä menoja, jotka liittyvät lainsäädäntökauden päättymiseen ja PR-työn lisäämiseen, kampanjatyön lisäämiseen. Niin kuin meidänkin toimielimessämme, työntekijämme määrää on liikattu noin 5 prosenttia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun uusia tehtäviä tulee, me, meidän täytyy olla innovatiivisia hallinnon puolella Euroopan parlamentissa ja samanaikaisesti meidän täytyy voida määritellä, mitkä tehtävät ovat sellaisia, että emme halua enää hoitaa ja mitkä tehtävät voidaan mahdollisesti katsoa vanhentuneiksi, aikansa eläneeksi. Save and Innovate, säästä ja innovoi, oli mottona jo aiempana vuonna, ja 2012 on se vuosi, josta tänään keskustelemme. Tuona vuonna perustimme yhteisen työryhmän puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välille me pohdimme tarpeellisia uudenaikaistamistoimia, niiden loppuun hiomista ja myöskin menojen leikkauksia ja säästöjä. Olemme määritelleet neljä aluetta, joilla me haluamme säästää asiantuntijuus, uusi pääosasto, tiedeyksikkö on perustettu. Lisäksi olemme tarkastelleet tarkasteluvaltaan, tarkasteluoikeuttamme valtion velkakriisin yhteydessä haluamme harjoittaa seurantaa. Ja siksi henkilöitä on siirretty uusiin tehtäviin, logistiikkapuoli sitten, sillä meillä on merkittäviä ongelmia. Esimerkiksi ruokalot ovat ylikuormitettuina, lisäksi toimistotiloista on pulaa. Olemme määritelleet seitsemän osa-aluetta, joilla haluamme säästää jo pidempään on tarkasteltu tulkkausta ja käännöspalveluita tässä valossa. Merkittäviä säästöjä on tehty ja olemassa olevat resurssit on käytetty tehokkaammin hyväksi ja olemme ehdottaneet uutta kalenteria ja vähemmäisempää paperin käyttöä ja valiokuntien välistä yhteistyötä. Täällä viitattiin jo riskiin, joka liittyy tilintarkastustoimioistuimen istuimen kaventamiseen. Meillä on uusi järjestelmä tulos tiedonvaihtoa varten niin, että tällaista riskiä, joka liittyy Streamlinein, ei, ei enää esiintyisi. Erityisiä haasteita liittyy Konrad Adenauer-rakennukseen, joka on kaikkein suurin rakennus, joka meillä on – omalla kontollamme. Vuoden 2012 alussa vielä oli ehdotus, että tehtäisiin näitä rakennustöitä. Kustannuksia oli 30 prosenttia enemmän kuin piti olla. Me torjumme tarjouksen, järjestettiin uusi tarjouskilpailu Luxemburgin hallituksen kanssa tehtiin sopimus. Luxemburg on ollut voimakkaasti tukemassa ja toimimassa aivan erinomaisella tavalla meidän tukenamme. Olemme tarkastelleet kaikkia tehtyjä tarjouksia ja nyt olemme päässeet kustannussuunnitelman katon alle Konrad Adenauer rakennuksen osalta. Antu katon alle on päästynyt täysistuntosaliin. Täällä Brysselissä on riittänyt ongelmia. Yhtäältä voin todeta, että ongelmia oli taustalla, jotka johtivat tähän tilanteeseen, mutta totesin, että muuttunut kiinteistöpolitiikka ja huoltopolitiikka on nyt on mahdollistanut sen, että ongelmat on voitu löytää ennen kuin suurempia vahinkoja on päässyt syntymään itse rakennukselle tai ihmisille, jotka käyttävät tätä rakennusta. Ongelmat havaittiin ajoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että investointipolitiikka, rakennuksiin investointipolitiikka, jota budjettivaliokunta on harjoittanut, on viime vuosina nyt alkanut kantaa hedelmää. Ja viimeiseksi Lopuksi vielä totesin, että 2012 eteenpäin on pikkuhiljaa kehitetty myöskin kustannusperusteista kirjanpitoa. Tämä on pistetty nyt täytäntöön askel askelelta vuositasolla ja loppujen lopuksi me saamme paljon systemaattisemman analyysin omasta kustannusrakenteestamme tämän avulla ja lisäksi pystymme sitten helpommin tekemään muutoksia tai siirtoja budjetin sisällä paikasta toiseen. Kiitos avaan keskustelun. Esittelijä on kollega Ivan ja hän saa ensimmäisen puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin pääsihteeriä Olemme työskennelleet onnistuneesti yhdessä. Olen varma, että tämä hyvä yhteistyö jatkuu vastaisuudessa. Olemme myös hyvin onnistuneet hyvin työssämme päihätöjen kanssa, minkä me mielenkiintoisia hyviä kokouksia. Haluan onnitella pääsihteeriä. Hän on onnistunut yhdistämään, äh, sovittavan yhteen sisäisen tarkastuksen, sisäinen tarkastus äh, on sellainen, että äh, no, minä olen päässyt sen mukaan. Me olemme keskustelleet hyvin tehokkaasti. Haluan kiittää myös Gianni Vitella. Hän käy hän puhuu hyvin, äh, käy hyvää keskustella meidän valiokunnan kanssa. Hän vastaa talousarviosta ja olisi hienoa, että voisin kiittää häntä aivan henkilökohtaisesti. Haluan kiittää myös parlamentin hallintoa yleisesti ottaen. Me jätimme 140 <clears throat> kysymystä, vastaukset annettiin läpinäkyvällä selkeällä tavalla ja kaikki löysi varmasti vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Minä sain mahdollisuuden jos sanoakin tämän, mutta me käymme läpi vaikeaa taloudellista tilannetta. Me äänestämme tästä mietinnöstä ja sen jälkeen alkaakin vaalikausi. Sellaiset, jotka ovat jo esi vaalikauttaan viemässä läpi, niin tässä on hyvä mahdollisuus lähettää piikkejä parlamenttiamme kohtaan. Mm, ne kysymykset, joita minä olen jättänyt, niin mielestäni me meillä oli onnistunut vuosi 2012, kuluja saatiin alas ja myös palveluiden tasoa, joita palveluita tarjoaa, niin saatiin parannettua. Meillä on tilintarkastustuomioistuimen arvio, on tämä ulkoinen tarkastus, Kyseessä on positiivinen arvio parlamentin toimista, mutta haluaisin myös viitata sisäiseen tarkastukseen. En halua puhua liian pitkään, mutta olisi kenties hyvä tehdä pieni katsaus tiettyihin asioihin. Katsaus muun muassa DJ Comin, DJ Inlan ja DJ äh, Tradin rakennemuutokset, kuinka nämä rakennemuutokset toivat lisää tehokkuutta ja kuinka kulut vähenivät. Mm, millainen tämä rakennemuutos oli, mitä säästöjä saatiin aikaiseksi? No, on paljon kollegoja, jotka kysyvät, oliko, voisiko voisiko jo toukokuun, anteeksi, huhtikuun täysistunto olla täällä Brysselissä meidän kokoussalissa. Nyt aina puheenvuoron parlamentin sisäiselle tarkastajalle Robert Kelvinille. Missä hän istuukaan? Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin puheenjohtaja siitä, että meillä on tilaisuus esitellä vuosikertomus vuodelta 2012. Tämä on sisäisen tarkastajan toimien osalta yhteen veto tuolta vuodelta. Haluaisin muistuttaa mielenne, että tässä nähdään sekä mahdollisuuksia että puutteita. Sisäisissä tarkastuksissa voidaan antaa myöskin toimenpidesuosituksia ja ehdotuksia, ja kyse on jatkuvasta vuoropuhelusta ja rakentavasta yhteistyöstä tientarkastajan palvelun kanssa. Tässä kertomuksessa todetaan, että tilintarkastustyö vuonna 2012 perustui siihen, että laadittiin kunkin vuotuisen työohjelman osalta globaali kokonaisvaltainen riskiarvio parlamentin kannalta katsottuna. Tämä mahdollistaa sen, että sisäinen tilintarkastaja voi varmistaa, että kaikkein korkeimman riskin omaviin toimiin kiinnitetään enemmän huomiota. Nyt vuoden 2012 painopistealueet vuonna 2012 sisäinen tarkastaja keskittyi lähinnä uuteen lähestymistapaan, joka liittyi sovittuihin toimenpiteisiin. Aiemmin ulkosuudenhallinta oli ottanut huomioon voimakkaan sitoumuksen kautta tehdyt suositukset ja kukin Toimenpiteet tarkoitus on kohteeksi kertaa vuosi tarkastellaan täytäntöönpanoa edellisten tilintarkastustoimistoimen suhteessa osalta vuonna 2012. Tarkastuksissa on mukana 154 erillistä tutkimusta ja 80 näistä saatiin päätöksen. 73 on edekin avoinna ja tätä työtä tullaan jatkamaan vuoden 2013 tarkastuksen yhteydessä. Lisäksi 30 asia on vielä avoinna. Näihin liittyy riskejä, jotka haluttiin arvioida hieman tarkemmin. Tärkeimmät seikat vuoden 2012 horisontaalisesta arviosta ovat seuraavat. Joitakin kriittisiä toimia, jotka kohdistettiin kriittisiin alueisiin. Näiden määrä laski kahdeksasta kahteen. Kahdella pääosastolla julkisissa hankinnoissa esimerkiksi havaittiin merkittävää parannusta. Merkittävä askelta otettiin esimerkiksi IT applikaatioiden kehittämisessä ja myöskin muissa tietotekniikan liittyvissä asioissa. Suoritushallinto kysymys oli hieman avoin. Viereiden ryhmiä koskeva seikka myöskin oli vielä avoin asia, vaikka riskejä oli vähemmän. Ja maksut poliittisille sääntiöille ja puolueille olivat myöskin huomion kohteena jäsentenä avustukset, näitä tapauksia 36, joidenkin väliaikaisten tilien maksujen osalta oli jotakin viiveitä ja yhdeksän muuta avointa seikkaa on sellaisia, jotka liittyvät uuteen varantoasetukseen ja uuteen ehdotettuun uuteen varantojärjestelmään. Sitten lyhyesti muuto vuoden 2012 tehtävät parlamentin avustajat olivat myöskin osataan mukana tilintarkastusstrategiassa ja nyt pystymme varmi, vahvistamaan sen, että valvonta, ympäristö- ja valvontatoimet kyseisissä pääosastoissa henkilöstön ja rahoituksen osalta johtavat siihen, että meillä on suhteellisen varma tilannekuva siitä, että sääntöjä on noudatettu ja siksi nämä maksut on aivan oikein hoidettu, sen kun avustajista Lisäksi joitakin valvonta- ja hallintamenettelyitä oli parannettu sellaisilla alueilla, jotka ovat vähäisemmän riskin alaisia alueita, esimerkiksi rekrytointiprosessin mukaan ottana tarve saada aikaan parempia suosituksia, kustannukset, tai joita ei makseta ja avustajille sitten, kun heidän toimikautensa päättyy. Kolmas seikka liittyy niin ikään avustajille maksettuihin maksuihin ja ja avustajien palkkaamisen vuoden 2014 vaalien jälkeen. Seitsemän kohtainen toimintasuunnitelma laadittiin henkilöstöpääosaston rahoituspääosaston kesken. Kassaperusteinen tilinpitojärjestelmä ja varantoasetus ja tilonpito menettelemät kaikissa EU-toiminnassa otettiin tarkaston kohteeksi tarkastelin menetelmien tehokkuutta, jotka liittyvät esimerkiksi ja myöskin sitä, miten tietojärjestelmiä käytettiin hyväksi tässä. Joitakin, pien, joita, jo, joitakin poikkeuksia oli, joihin liittyvillä riskejä näyttää seuraaviin osa-alueisiin, kuinka tunnistetaan ja lasketaan kiinteätä omaisuuserätä, parlamentin tilinpito, henkilöstö ja heidän tapansa pitää kiinni tiukoista säännöistä oli tarkaston kohtana ja myöskin laskentajärjestelmä, se, että IT-ympäristössä saadaan tietoa maksusuorituksista tilinpitäjän ja maksujen tuleminen hyväksyjän rooli Näitäkin tarkasteltiin, näitä, näiden osalta laadittiin kahdeksan kohtainen toimintasuunnitelma. Inlo Finance ja ITEC pääosastot ovat tämän kohteena. 2012 toimintakertomuksessa havaittiin myöskin, että oli tarpeellista tarkastella internet-protokollia ja ITO-puhelinpalveluita asiakkaan kanssa, eli DG, ITEKin kanssa sovittiin joistakin suosituksista – Sisäinen tarkastus määrittelee lukuisia potentiaalisia seikkoja, jotka liittyvät seuraavaan kategoriaan. Ensimmäinen kategoria liittyy 5000 puhelimen hankkimisen. Kaksi osa näistä on edelleenkin varastossa, tai oli varastossa tarkastuksen yhteydessä. Alkuperäisen päätöksenteon jälkeen ja kun tehtiin päätös ostaa tuotteet tietyiltä valmistajilta tämän jälkeen, TOIP-puhelimet olet mahdollisesti sellaisia, että kyse on 35 käyttäjästä ja olisi, pitäisi kenties mahtia pohtia toista tavaran toimittajaa ja toisen tyyppistä päätöksentekoa. Tarkastuksessa annettiin neljä erityissuositusta, joista sovittiin ITEC-pääosaston kanssa. Tämän jälkeen pääosasto on ryhtynyt tarkastelemaan varastojan ja ryhtynyt vaihtamaan vanhoja malleja uusiin. Lisäksi tehtiin sisäinen tutkimus siitä, miten voitaisiin käyttääkin muuta tavaran toimittajaa. Lisäksi on pyritty parantamaan päätöksentekoa ja projektin hallintaa. Vuonna 2012 hyväksyttiin kertomus myöskin rakennuspolitiikkaa, kiinteistöpolitiikkaa koskevan kertomuksen osalta. Joitakin toimia vielä avoinna ja joitakin riskejä vielä riittyy puhemiehistön päätös maaliskuulta 2010, joka liittyy parlamentin kiinteistötarpeisiin ja keskipitkän aikavälin politiikkaan, johti siihen, että DG Inlo oli johtanut merkittäviä askeleita eteenpäin saadakseen aikaan tehokkaan ja toimivan järjestelmän silloin, kun on kyse suunnittelutarpeista ja parlamentin tilatarpeista. Lisäksi sisäinen tarkastaja tarkastajien sertifiointia silloin, kun on kyse ulkoisista arvioista mutta vuonna 2011 katsottiin, että erittäin ammattimaisesti toimittiin tarkastuksissa parlamentissa ja lisäksi seurataprosessi johtaa sitten parantuneeseen raportointiin niin, että tarkastukset, tarkastukset ovat tarkempia ja, kaikki perustuu riskiperusteiseen arviointiin. Kohdassa neljä raportissa tarkastellaan tintarvospaneelin toimia kun riskejä arvioidaan ja kuinka hallinto toimii käytännössä, kuinka sitten panen rakenne ja toiminta johta, noudattaa parhaita yrityselämänä käytänteitä. Tämän huomion kohtana myöskin. Ja se kohdassa viisi tarkastellaan sisäisen tarkastuksen to- toimenpiteitä vuonna 2012 sellais- siinä valossa, miten ne ovat kaikkein tehokkaimpia, kun tehdään tästä horisontista arviota. Ja lisäksi pyritään vähentämään riskejä. Suurimmalla osalla, suurimmassa osassa pääosastoja ja osastoja tapahtunut riskeissä vähentymistä ja täytäntöönpanossa olevat puutteet oli saatu pienemmiksi 75 tapauksessa oli vielä puutteita vuonna 2013 alussa. Ja mitä tulee avustajien, avustajiin, heidän osaltaan on syntynyt merkittävää parannusta vuodesta 2000 2008 tientarkastustuomioistuimen kertomuksen valossa. Lisäksi voidaan vahvistaa se, että sisäisen tarkastajan roolia ei millään tavalla haluttu vesittää, eikä se, millään tavalla, eikä se riippumattomuus millään tavalla vaarassa. Haluan kiittää pääsihteeriä hänen antamastaan tuesta ja avustuksesta. Kiittäisin myös kirjallista yhteistyöstä, jota on voinut harjoittaa kaikkien osastojen kanssa silloin, kun tätä sisäisen tarkastuksen raporttia laadittiin vuodelta 2012. Thank you very much, Mr. Calvin, uh, not only for your report, but also for your work. Kiitoksia pelkästään raportista, vaan koko työstä. Sisäinen tarkastus on aina tärkeä asia. Eivät he ole rakastetuimpia ihmisiä, mutta taidammepa olla vakuuttuneita, että se on kuitenkin tarpeen. Sitten keskustellaan raporteista. Ensinnäkin EPPstä. Rova Otis. Muy buenas tardes, bienvenido, señor. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Minä haluaisin tervehtiä pääsihteeriä ja kiittää häntä saapumisesta ja vastaamisesta kysymyksiä. Haluan kiittää myös sisäistä tarkastajaa ja läsnä olevia kollegoja. Minulla on siis muutamia kysymyksiä, joihinkin on jo osittain vastattu kysely, kyselyn kautta ja joihinkin vielä pitäisi saada vastaus. Mitä tulee Brysselin täysistuntosaliin, haluaisin tietää, kuinka paljon rakennustyöt tulevat kustantamaan. Tiedämmekö, mitä budjettivaikutukset tällä tulee olemaan. Ja suunnittelutyö koskien hankintoja, niin tämä aina kiinnostaa meitä, mitä valvontamekanismeja on käytössä silloin, kun pitää parantaa joitain niitä puutteita, joita hankintaprosessissa on havaittu. Ja ne, tiedämmekö mitä prosesseja on käytössä, eri pääosastoilla. Lisäksi olisi hyvä tietää, onko itsenäistä arviota tehty, mitä tulee näihin tekeen liittyen ja, ja lisäksi haluaisin kiittää sisäistä tarkastajaa hänen esitelmästään. Voisiko hän kertoa sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmasta joka piti olla valmiina 2012 vuoden loppuun mennessä. Ja meillä on tämä kustannushyöty laskelma koskien Euroopan TVtä, sekin sitä meitä. Kerätään kysymyksiä yhteen. Seuraavaksi Hans-Petter Martti. Kiitoksia puheenvuorosta. Minulla tai niin kuin tästä luettelosta näyttää olla, niin sytytään monia kysymyksiä. Ja nyt itse asiassa otan esille muutamia, joihin ei ole tullut vastausta. Ja herra pääsihteeri, voitteko varmistaa minulle, että vastaukset saadaan. Kysy, kysymys on konkreettisista kustannuksista jäsenten lennoissa 2012. Kolme kalleinta, siis mm, delegaatiomatkaa olen ottanut esille. Sitten eri kysymyksiä ihan oikein te itse, ja se on positiivinen kehityskulku. sitten siihen, että tulkkauskustannukset ja käännöskustannukset ovat pienentyneet. Konkreettinen kysymys ei ole saanut kuitenkaan vastausta siitä, ei myöskään kustannukset, jotka liittyvät varhaiseläkkeisiin 2012 ja myös siivouskustannukset eri rakennuksissa. Olisi kovin hienoa, jos siitä saataisiin vielä vastaukset, kun ei teidän kanssanne pääse jäsenenne niin usein päästä puhumaan, niin haluaisin vielä viitata siihen, että olen lähettänyt kirjeitä. Toinen koskee turvallisuuspalvelujen käyttäytymistä ja kustannuksia. Olen seurannut sitä tuntien ajan ja sitten tämän autokuljetuspalvelujen käyttö ja siihen liittyvät väärinkäytökset. Niistä odotan vielä kirjeisiin vastausta. Dank. The next is Jan Mulder. Seuraavaksi Jan Mulder. Thank you, uh, Chairman. If... Kiitos, puheenjohtaja. Mikäli en ole väärässä, niin Tämä Strasbourgin täysistuntosalin korjaus kuuluu vielä takun piirin, joka on kymmenen vuotta, se ei maksanut kovinkaan paljon, mutta mikä on Brysselin täysistuntosalin tilanne? Meidän pitää ilmeisesti maksaa korjaukset itse. Ja kysymykseni kuuluu, ovatko nämä maksut, joita tästä koituu linjassa budjetoidun kanssa? Gressle. Inge Gressi, ole hyvä. Kiitos kovasti. Minulla on pyyntö, että sisäinen tarkastaja koskien tätä lausuntoa, joka oli aika pian, tai siis se meni aika nopeasti, en oikein ymmärtänytkään. Pyytäisin, että sen saisimme kirjallisesti ensimmäinen huomioni, sitten toinen huomioni, tämä Brysselin katto, korjannuskustannukset 2 miljoonaa euroa. Siitä kysyisin, että onko jonkunlaista juristista arviota voidaanko tämä rakennuttaja saada vastuuseen jollain tavalla. Tämä olisi tieto, josta olisi kiitollinen. Sitten tämä vapaaehtoinen eläkerahasto, 207 miljoonaa euroa vaje. Miten, laitamme sen tietysti tiedoksi, miten kauan sitten rahasto voi elää näin ja selviytyä, maksaa eläkkeitä, miten sitten tulee todella kiperä tilanne, milloin se käy. Ja sitten sellainen juttu, rahamäärältään nyt ei ole niin tärkeä, mutta periaatekysymys on mielestäni kuitenkin huolestuttaa minua. Parlamentilla on ollut avustus. Siis, että näitä avustuksia on jo aika outoa äh, firmalle Bulgaariassa. Puolenjohtajan äh, on osoittautunut siis äh, bulgarialaisen puheenjohtajan, sosialistipuolueen puheenjohtajan firmaksi. Ja sen pitää sitten mainostaa Euroopan vaaleja Bulgariassa ja se on siihen avustuksen. Tässä on selkeä eturistiriita. Miksi tätä tehtäväksi antaa ei peruuteta, jos tehtäväksi saa ja saa parlamentilta rahaa. Sitten varahoitajasetus sanoo ihan selkeästi, että yli 60 000 euroa kun on, niin sitten täytyy tulla selvitys siitä, että ei ole eturistiriitaa olemassa. Se sekä vanha <coughs> varanoita-asennus viittaa tähän uutio vielä tiukempi. Nyt olen sitten selvittänyt tätä yhtiötä. Täytyy sanoa, että tämä yhtiö se on osallistunut skandaaliin Itävallassa, jota en tuntenutkaan, tai sillä on ollut tietty rooli siinä skandaalissa Itävallassa. Bulgarian hallitus 1,5 miljoonaa euroa maksettiin ja siinä oli sitten alihankkijana taho, johon liittyy tämä yhtiö, joka taas liittyy tänsä puolueen puheenjohtajan, Jos tällaista täytyy todeta, niin Saksassa kyllä syntyy kohua. Ja yhtiö on kovin ylivelkaantunut. Monitor Belge on sen nimi ja sen vuoksi kun täällä sitten 2008 tutkitaan sen tasetta, niin yhtiöllä on oma pääoma negatiivisella, negatiivisena, eli se elää vain, selviää vain sen vuoksi, että kun nämä pitkäaikaiset velkojat jättävät rahaa tänne yhtiöön. Sen vuoksi nyt kysyn, että miten tämä avustus, siis 60 000 euroa on se raja, miten se voi olla siis mahdollista? Olisi oikein kiva, jos tämä juttu voitaisiin hoitaa ja selvittää niin nopeasti kuin mahdollista. Tästä tulee kirjoituksia puolesta Eurooppaa, ei Bulgariasta, mutta kaikilta muilta mahdollisilta ihmiltä, jotka sanovat, että ei se käy, että näin, näin täällä toimitaan. Kiitos. Ja, Tärkeä kysymys, joka otettiin esille. Nyt täytyy katsoa seuraava, tai siellä Ines Sender, jos jonkun missä sininen, viittatkaa kädellä. Arvoisa puhemies. Kiitoksia, myöskin Klaus Vellille siitä, että hän on täällä tänään meidän kokouksessamme. Haluaisin esittää teille kysymyksen, joka liittyy niihin parannuksiin, joita on saatu aikaan siinä tavassa, jolla sihteeristö nyt on organisoitu ja kuinka tästä jatketaan eteenpäin, miten tämä tilanne tulee muotoutumaan jatkossa. Vaikuttaa siltä, että toimivaltajakoa on hieman, tai tehtävänjakoa on hieman nyt muutettu. Hiljattain havaitsimme, että meidän tietojärjestelmäämme oli murtauduttu. iPadit ja muut piti sitten hoitaa kuntoon tämän hyökkäyksen jäljiltä. Mutta tämä johti sen siihen, että vieraat eivät enää pääse parlamentin wifi-verkkoon, langattoman verkkoon näiden toimenpiteiden vuoksi. Tarkoitan pelkästään parlamentin sisäistä verkkoa, avoin verkko ei ole käytössä. Kuinka me voimme hoitaa kuntoon tällaiset tilanteet jatkossa, mahdolliset kyberhyökkäykset, kuinka voimme niiltä suojautua. Ne ovat yhä pahempia, yhä enemmän meitä häiritseviä hyökkäyksiä. Tarkoittaa tämä sitä, että ihmiset ovat kiinnostuneempia siitä, mitä parlamentissa tapahtuu? Lopuksi haluaisin onnitella vielä teitä siitä työstä, jota on tehty kirjaston laadukkuuden parantamiseksi. Palvelut tuottavat erinomaisia tekstejä, erittäin laadukkaita tekstejä, varsinkin ennen vaaleja. Tämä on äärimmäisen hyödyllistä ja arvokasta työtä, jota sillä tehdään. Kyse on arvokkaasta voimavarasta. Meidän täytyy varmistaa, että tutkimus ja tiedotustoiminta jatkuu tulevaisuudessakin. Kaikki ne eduksia, jotka käyttävät näitä palveluita, hyväkseen. Kaikki ovat erittäin tyytyväisiä näihin palveluihin. Moment, niin. Kiitos, muita puheenvuoropyyntöjä ei tällä hetkellä ole, joten pyydän pääsihteeri, että vastaatte kysymyksiin. Ja, herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Ehkäpä ensin esittelijän kysymykset. Siinähän oli vähän päällekkäisyyksiä koskien täysistuntosalia, ne, ne sitten käsittelen yhdessä ne kysymykset. Täysistuntosalista siis Lähdemme alun perin siitä, että vastaavat korjaukset maksavat jopa kolme miljoonaa euroa. Tällä hetkellä lähdemme siitä, että reilulla 2 miljoonalla 2,3 miljoonaa selvitään. Työt ovat selvillä tällä hetkellä ennen joulutaukoa. Joulukuun alussa oli noin kahden viikon viivästys. Yhtiö sitten sanoi työskentelevänsä 7 tuntia 24 tuntia viiko, 7 eh, päivää 24 tuntia viikossa päivässä ja nyt ei viivästyksiä, uusi rakenne on paikallaan, eli tällä hetkellä uusi rakennelma, joka antaa kattoa. Se, mikä puuttuu, on vastaavasta, viran, vastaavien viranomaisten hyväksyntä. Eli tällä hetkellä tarkistetaan asiaa, mutta se voi tietysti kestää tämä hyväksyntä jonkun aikaa. Sitten kun tämä hyväksyntä on menestyksekäs, niin lähden sitten siitä, että olemme edelleen aikataulussa, eli tällä hetkellä ainakin ei ole syytä huoleen, että esimerkiksi mini-täysistunnot huhtikuussa eivät olisi toteutettavissa. Tällä hetkellä ei, meillä ei ole tietoa siitä, että näin olisi. Va- siis vaikka tämä operaatio oli kovin vaikea, kattoa piti jopa vähän kohottaa, niin tällä hetkellä ollaan, mennään suunnitelman mukaan. Eli jos hyväksyntä saadaan, että kaikki on äh, sääntöjen mukaista, niin sitten lähden siitä, että myös mini-täysistunto huhtikuussa voidaan pitää kuten suunniteltua. Sitten oikeudelliset kysymykset, joista monet puhuivat täysistuntosalin kohdalta Brysselissä – ollaan ylitetty kymmenen vuoden takuaika. Eli tässä ei voida esittää vaatimuksia tämän suhteen, koska kymmenen vuoden määräaika on kulunut umpeen. Tämän lisäksi tulee se, että se, joka kato rakensi, on noudattanut sen aikaisia normeja. Ongelma oli se, että tämä on uudenlainen rakennelma, uudenlainen puurakennelma ja täysistuntosalin katon rakentamisen jälkeen, niin nämä normit ovat muuttuneet monen otteeseen. Mutta sinä ajankohtana, kun katto toteutettiin, rakennettiin, niin vastaavien normien mukaan se on toteutettu niin, että sitten alkuperäistä rakennuttajaa ei voida syyttää, että se olisi valmistettu niin, kun on valmistettu. Eli ei taannehtivaa mahdollisuutta ole. Sitten esittelijä pyyti vielä, että saataisiin tietoa eri äh, rakenneuudistuksista, uudelleenjärjestelyistä talossa, mitkä siinä vaikutukset ovat olleet, joita on useilla pääosastoilla ollut viime vuosina. Tulkkauksen pääosastolla on noin, tai käännösten pääosastolla on siirretty noin sata virkaa eri yksiköihin, erityisesti poliittisen tukeen jäsenille. Sen lisäksi menot ulkoisista käännöksistä ovat pienentyneet noin 10 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa, että sekä henkilöstössä että ulkoisissa käännöksissä on huomattavia säästöjä saatu aikaan käännöksissä. Seuraus on se, että nettotuottavuus, siis suoritus per henkilö on noussut 2013 viime vuonna 7,76 sivua per työntekijä, melkein kahdeksan sivua per työntekijä. Se on oikein hyvä arvo, mutta ei sen kautta, että tämä huippukuorma olisi äh, tullut joidenkin osaksi, vaan tämä jakautuu enemmän tai vähemmän tasaisesti. Ollaan oltu siinä tilanteessa, että joissakin kiiliyksilöissä tämä kuorma oli selkeästi pienempi kuin toisissa yksiköissä, ja tämä epätasapaino, tämä tasapaino on nyt tasaantunut niin, että tällä hetkellä työ suoritustyöntekijää kohti eroaa vain minimaalisesti kielen mukaan. Eli Tämä vapaa potentiaali on nyt saatu käyttöön muille yksiköille. Erityisesti ajatellaan Euroopan historian taloa, myöskin kun ajatellaan henkilökuntaa vaikutusten arviointiyksikössä. Kummassakaan paikassa ei ole uusia virkoja pyydetty budjettimenettelyssä ja sitten vielä lisäluku teille. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tuotanto käännöksissä ollut miljoona sivua vuodessa on kasvanut huomattavasti yli viiden miljoonaan sivuun. Siis vaikka henkilökunnan määrä on tuskin muuttunut. Ja ulkoiset määrärahatkin ovat vähentyneet selvästi. Tämä on mahdollistunut kahden tekijän kautta ensinnäkin, kun käytetään moderneja informaatiotekniikkoja, Meillä on 40 prosenttia käännöksistä esikäännetty, koska nämä tekstit ovat jo kerran jossakin toisessa yhteydessä tulleet käännetyiksi, mikä tarkoittaa, että meidän ei tarvitse kääntää toiseen kertaan. Sitten toiseksi tuottavuuden kasvu selittyy sillä, että meillä on käännösrasite kasvanut räjähdysmäisesti, mutta se ei ole liittynyt sitten kulujen ja henkilökuntien, henkilökunnan kasvuun. Juuri kun modernia tekniikkaa on voitu käyttää, mutta myöskin niin, että henkilökuntaresurssit on jaettu paremmin asiasta vastaavassa pääosastossa. Sitten tulkkauksen pääosasto sielläkin on noin 40 virkaa pystytty siirtämään, mikä tietysti johtaa tulkkauksissa säästöihin – tulkkausyksiköistä, jotka eivät ole täysin työllistettyjä. Noin 15 miljoonaa euroa karkeasti vuodessa on säästö. Tämä ei ole yksi, yk, yhden kerran vaikutus, vaan ne ovat rakenteellisia säästöjä. Se on onnistunut myös sitä kautta, että on pystyneet suunnittelemaan paremmin. Valiokunnat ovat niin kurinalaisia, että ne pitävät kokouksen joko maanantai, tiistai tai keskiviikko torstai mutta ei aina sitten tiistaisia keskiviikkoisin, mikä on aiheuttanut aiemmin suuria kustannuksia. Valtuuskuntamatkatkin ovat nyt selkeästi paremmin keskitetty niin kutsutulle turkooseille viikoille. Se vaatii itsekuria, mutta meidän täytyy myös käyttää resursseja silloin, kun niitä on käytössä, jotta ei tarvitse ostaa ulkoisia resursseja. Olemme myöskin Strasbourgin istuntoviikkoja muuttaneet erityisesti työistunnoissa. Eli sekä tulkkauksessa että käännöksissä on huomattavia säästöjä saatu aikaan sekä ulkoisissa ostoissa että henkilökunnan osalta, virkojen osalta. Yhden vuoden aikana ja nyt kun ollaan lainsäädäntökauden lopussa ja tietysti työtäkin on enemmän kuin lainsäädäntökauden alussa, Sitten ulkoisen toimien pääosastolla demokratia tuki on sinne luotu, se on resurssineutraali, kun on tuotu osa-alueita yhteen, jotka olivat aiemmin eri pääosastoilla. Ei ole säästöjä, mutta ei myös lisäkustannuksiakaan. Sitten on luotu alueellisia yksiköitä edustustoihin, koska siellä työntekijä voi olla paljon kompetentimpi, kun hän ei vastaa samaan aikaan latinalaisen Amerikan maasta, Afrikan maasta, Aasian maasta, vaan että asiantuntija vastaa tietystä maailman osasta. Siinä käydään lisäkustannuksia. Inlo, pääosastolla rakennukset. Se on hanke, joka on ollut jo vuodesta 2009 matkaan saatettu niin että rakennuksille on saatu oma pääosasta, se maksoi aikana rahaa. 47 lisäpaikkaa perustettiin virkaa ja niihin varat, mutta se oli hyvä investointi, koska tämä pääosasto ja uusi tehtäväkuvaus on mahdollistanut, mahdollistuttanut sen, että kun meillä on ollut Brysselin täysin näitä ongelmia, eli ne huomattiin, jos niitä ei olisi huomattu, niin katto olisi sortunut alas. Ja tilanne olisi ollut paljon dramaattisempi kuin mitä Strasbourgissa koettiin. Tiedämme, että rakennusta ei käytetä pelkästään mini-täysistöviikkojen aikana, vaan myös valiokuntakokouksiin. Ja noin 200 työntekijää oli sijoittunut reuna-alueelle tässä täysistuntosalissa. Ja kun tämä otetaan niin voi kuvitella, että mikä potentiaalinen katastrofi olisi voinut mitä odottaa. Tätä taustaa vasten argumentoisin, että investoinnit, jotka tehtiin rakennun ylläpidossa, että siellä tulee oma pääosasto, asiantuntijoiden säännölliset tarkastukset, se oli hyvä ja järkevä investointi. Ja enkä asti täällä istuisi tänään, jos emme olisi tehneet tätä investointia. Sitten nämä huissierit. Olemme jakaneet ne, jotka ovat konferensseista vastuussa. Tämä oli ensimmäinen askel. Sitten eh, työntekijöiden lukumäärä, jotka hoitavat kuljetuksia, kommentteja kirjeitä. Kolmanneksella vähennetty. Se on myös loogista, koska nyt tietysti, vaikka emmekä sitä usko, niin kuitenkin tuotamme paljon vähemmän paperia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 60 prosenttia on vähentynyt paperin tuotanto kirjaamossa ja sama, sitten papereita täytyy kuljetella edestakaisin sitä myötä myös vähemmän. Näitä virkoja käytetään sitten muualla, muun muassa tähän yhden luukun palvelujärjestelmään jäsenille, jossa, ja saavat palveluja, se äh, helmikuun alusta avataan. Eli tämä uusi laitos, niin sekään ei tarvitse lisävirkoja budjetissa. Toimenpiteet sitten viestinnän pääosastolla, ne ovat vähän rajoitetumpia. Meillä on tietysti Euroopan historian hanke, joka osaksi sillä on sopimussuhteisia, mutta olennalta osin virkamiehet Myöskin nämä virkamiesvirat ovat uudelleenjärjestelyjen kautta muualta niin, että tässä ei tule lisäkustannuksia. Lehdistöala on nyt sisällä mukaan strukturoitu niin kuin muualla, muillakin osa-alueilla, esimerkiksi oikeuden yksikkövaliokunnat, mutta myös lingvistijuristit. Tässä yleiskatsaus uudelleenjärjestelyihin ja sen vaikutuksiin. Rova Ortis kysyi näistä epätavallisista menettelystä, exceptional procedures, tätä on toteutettu pitkän aikaa. Mitä sen, minkä voin sanoa, niin 2012 vuonna Viidestäkymmenestä on pudottu 48, siis oikea suunta anteeksi 54 on kuitenkin näitä epätoivoisia menettelyitä edelleen olemassa joka tapauksessa ja viittasin siihen, että tällaisessa tapauksessa että tämän hankintafoorumin kautta toimitaan, että saadaan se neuvontaelimeksi. Se ei tietysti voi tehdä päätöksentelua, mutta että meillä on neuvontaelin, niin tämä neuvonta on pakollista ja tästä muistutinkin. Sitten kysyitte informaatiopalveluista niin että miten paljon ollaan riippuvaisia ulkoisista yrityksistä. Tässä puhemiestä on päättänyt myöskin neuvottelujen jälkeen täällä ja budjettivaliokunnassa, että vähennetään riippuvaisuutta ulkoisista yrityksistä. 133 ulkoista sopimusta on vähennetty ja tämä on korvattu sitten 60 viralla, jotta voidaan välttää se, että voitaisiin joutua vaaraan, että kontrolli strategisista päätöksistä menetetään ulkoisille yrityksille. Sitä, sehän on, sitähän täytyy välttää. Nämä 60 virkaa eivät ole vielä täytetty täysin, eli rekrytointimenettely on vielä päättynyt sisällinen arviointi voidaan tehdä vasta, kun työntekijät ovat töissä ja uusi järjestelmä toimii, mutta tässä pyritään luomaan sisäisten resurssien ja ulkoisten resurssien välillä parempi tasapaino. Kysyitte vielä Euroopallista eli parlamentin verkkosivut. Siellä on panostettu videotuotantoon, joka sitten annetaan käyttöön muillekin kulut ovat pienentyneet alun perin 1 miljoonaa euroa, seuraavassa budjettiehdotuksessa 5 miljoonaa, melkein puolet siis vähentynyt. Me myös käsittelemme voimaperäisesti sitä, että miten näitä tuotteita haluamme käyttää. Hallinnollisessa työohjelmassa 2014-2016 mitä tulee uuteen puhemiehistöön, se käsittelee sitä kesällä, niin sille olemme kehittäneet ehdotuksia tästä. Herra Martinin kysymys hallintona. Jos ajatellaan niitä kysymyksiä, jotka meille virallisesti välitetään, olemme niihin kaikkiin vastanneet. Olemme tietysti eriyttäneet, että mikä koskee varainhoitovuotta, niin kuin tässä kysymyslomakkeessa, ja mikä ei koske varainhoitovuotta, mutta olemme kyllä päättäneet, että kaikki kysymykset, jotka meille tulevat, että ne myös saavat vastauksensa. Herra Mulder kysyi täysistuntosalista. Varmaankin herra Mulder siihen vielä vastasi. Rova Gressle otti sen esille myös. Myös sekin varmaan on tullut hoidetuksi. Eläkerahasto. Sehän on asia, joka on seurannut meitä jo pitkän aikaa. Tällä hetkellä lähdemme siitä. Sehän on itsenäinen väline, jota me emme hallinnoi. Tällä hetkellä lähdemme siitä, että monen vuoden ajan se vielä on käytössä. On kuitenkin myöskin selvitetty. Nimittäin 2009 alkuvuodesta silloin puhemies käsitteli asiaa voimaperäisesti, että, että jos tulee mahdollinen vaje, niin parlamentti on sitä vastuussa, eli eläkkeet, eläkeoikeudet, joita jäsenillä on, ne täytyy joka tapauksessa täyttää. Eli jos tullaan siihen tilanteeseen, että rahastossa ei ole enää varoja, niin sitten parlamentin täytyy vastata näistä eläkkeistä. Muistatte myös, että nämä eläkeoikeudet ovat rahastosta vähentyneet. 2009 alkuvuodesta oli myöskin oikeuskäsittelyjä. Tähän mennessä tuomioistuin käsittelyt ovat siuneet niin, että nämä sopeuttamispäätökset puhemiehistöltä, kuin myös eläkeikä ja mahdollisuus ennenaikaiseen ulosmaksuun, niin kaikki nämä kanteet ovat hylätty Euroopan unionin tuomioistuimessa. Viimeinen kysymys toimeksianto bulgarialaiselle yritykselle. Tässä on niin, että toimeksiannon saaja on antanut selvityksen, että eturistiriitaa ei ole. Ihan oikein mainitsitte, että tämä kuuluu standardimenettelyyn myöskin tässä tapauksessa. Tätä on sovellettu. Toimeksi saaja ei kuitenkaan ole tämä belgialainen osoite, vaan yritys Bulgariassa – Mainitsitte, että tiettyjä tietoja olette saanut belgialaisesta yrityksestä ja sopimuskumppanista. Sopimuskumppani kuitenkin on bulgarialainen yritys ja menettely on normaali ja se on hoidettu meidän normaalin standardimme mukaisesti. Ja meillä on selvitys toimeksi annon saajalta, että eturistiriitaa ei ole. Rouva Ajala kysyi ulkoisten kustannuksen sisään, sisällyttämisestä, sitten tieteelliset palvelut internalisoinnista turvallisuusalalla, jos ymmärsin oikein. Se koski siis myös turvallisuuspalveluja. Tämmöisessä voimme sanoa, että asiat sujuvat suunnitelmien mukaan. Maksamme. Toivottavasti vähemmän joka tapauksessa emme maksa enempää. Meillä on lolaajailla työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneita toimielimeen, koska heillä on pitkäaikainen työmahdollisuus täällä. Voimme kouluttaa, jotka kouluttaa heitä ihan eri, eri mittakaavassa kuin lyhytaikaisten työntekijöiden osalta meillä on se vaikutelma, että nyt menee, hommat sujuvat ammattimaisemmin, eikä kannata unohtaa sitä, että tätä myötä voimme, meillä voi olla myös organisaatiorakenne, jossa on ammattimaiset osastonjohtajat ja johtajat, mikä on tietysti olennainen ero näiden palvelujen hoitamisessa ja meillä on kontrolli sitten strategisista päätöksistä tällä alalla meillä jälleen takaisin itsellämme. Tässä asteittaisessa prosessissa, joka on meneillään. Informaatiopalveluissa on vaikeuksia rekrytoinnissa. Se ei päde pelkästään informaatiopalveluihin. Periaatteessa useilla aloilla, jossa on kyse tekniikan asiantuntijoista, tietopalvelut, informaatiopalvelut, arkkitehdit, ainakin silloin kun kyse on kokeneista arkkitehdeistä, monimutkaisissa hankkeissa, joita meilläkin osittain on. Se koskee osittain myös tulkkeja, ainakin silloin, kun heillä on sellainen kieliyhdistelmä, jota me tarvitsemme. Eli voivat toimia monilla työkielillä. Monissa teknisissä palveluissa meillä on AD5-tasolla ongelmia, joka on tuotu uutena Kinoakin aikana ja siinä uudistuksessa. Poliittiset neuvontapalvelut, tukipalvelut. Suuri ongelma on asiantuntijoiden osalta informaatiopalveluissa myöskin. Tähän mennessä emme ole pystyneet, pystyneet rekrytoimaan kaikkia 60 työntekijää, jotka voisimme teoreettisesti rekrytoida. Kysymys on se, että johtuuko se EPSOsta, sitä en tiedä. Ehkäpä meidän pitää itsekin lähteä menetämmin. Ainakin pidän sitä kysymyksenä, joka voidaan ihan hyvin kysyä. Tietojärjestelmien turvallisuuskysymys. Tässä on ollut joitakin välikohtauksia, jotka liittyvät periaatteessa siihen, että se osa, joka ei ole varmennettu, että pääsee käyttämään palvelujamme, niin siellä on näitä salasanoja saatu kolmansilta osapuolelta, tai kolmas osapuoli on saanut. Puhemisto käsittelee asiaa kattavasti ja nopeasti, ja periaatteessa päättänyt kolmesta toimesta. Ensinnäkin, että vierailijat, heille wifi-käyttömahdollisuus on, mutta se johtaa vain siihen, että pääsee käyttämään internettiä ei siis muihin sovelluksiin parlamentissa. Yksi ongelma olikin, että työntekijät, mutta myös jäsenet parlamentissa, kun ajatellaan tätä turvaamatonta pääsyä internettiin, ovat sitten käyttäneet niitä parlamentin sovelluksiin. Tämä varmistamaton pääsy ei ollut tarkoitettu siihen, vaan periaatteessa vain vierailijoita, päivän vierailijoita varten. Eli nyt varmistetaan se, että päivän vierailijoilla on päässyt wifi-verkon kautta, mutta vain internettiin. Jos jäsenet, virkamiehet tai muut, joilla siihen on oikeus, haluavat pääsyn muihin parlamentin sovelluksiin, niin se sitten tehdään sertifioidun ilmoituksen kautta, eli rekisteröityy sitten oikeutettuna käyttöoikeudet omaavana käyttäjänä ja sitten sellaisena voi tällaisia palveluja päästä käyttämään. Tiedämme, että se on sertifioitu käyttäjä, jolla on oikeus sitten, että tämä sitten tiedämme, että hänellä on oikeus. Siihen liittyy sitten erityistä turvallisuustekniikkaa niin, että tässä meillä on paremmat takeet. Kolmas vaihe, ja toivomme, että kesään mennessä tämä pystytään varmistamaan, tarvitsemme siirtymistä järjestelmään, jonka nimi on Mobile Device Management. Silloin tiedämme tarkasti, kuka käyttäjä on, miten laita on. Sitten tiedämme myös, että mitä ohjelmistoa laitteessa on, onko ohjelmisto sellainen, joka ei vaaranna käyttäjää tai muita. Se on järjestelmä, joka komissiossa jo käytössä, neuvostossa on jo otettu käyttöön, komissiossa on käyttöönotto vireillä – ja siihen suuntaan meidänkin täytyy mennä. Se tarkoittaa, jos poliitikko sanoo, että, tai sellaista poliitikkoa, jossa sanotaan, että voi käyttää kaikkia laitteita, kaikkia pääsymuotoja ja kaikkia ohjelmistoja voin käyttää, niin tämä politiikka ei sovi yhteen turvallisuuden kanssa, jos näin sanotaan. Tästä meidän täytyy tulla tietoisiksi ja sen vuoksi tarvitsemme tiettyjä muutoksia. Nämä muutokset voivat käyttäjiä suojella, mutta ne eivät voi suojella esimerkiksi hyökkäyksiltä, joita tuetaan valtioiden taholta tai samanlaisten taholta, mikä tarkoittaa, että turvallisuudessa voitetaan suuresti. Jos ajatellaan yksilöiden hyökkäyksiä, mutta jos puhutaan suurista organisaatioista tai valtioista, niin siinä, siinä ei takeita voi antaa. Ja ehkäpä viimeisenä sitten parlamentin tutkimuspalveluista. Se yksikkö on ensimmäinen marraskuuta lähtien ollut jalkeilla. Viime viikolla esiteltiin hange työntekijöiden kokouksessa, keskusteltiin asioista, että siellä on kirjasto, on edelleen oma yksikkönsä, pääosastonsa, mutta myös lisäpääosasto jäsenten tutkintapalvelu, tutkimuspalvelu, jonka täytyy täyttää tämä auto, jonka olemme huomanneet. Eli jäsenet, jotka äh, ovat erityisvaliokunnassa, he saavat erinomaista tukea valiokunnan sihteeristöltä ja myöskin poliisiosastolta. Mutta jokaisen teeman osalta pätee, että 90 prosenttia eivät ole valiokunnan jäseniä tai edes varajäseniä. Nämä 90 prosenttia jäsenistä heidän täytyy myös ottaa vastuuta, koska he äänestävät täysistunnossa. Heidän täytyy selvittää asioita kansalaisille, mikä tarkoittaa, että sen lisäksi, että sihteeristö antaa tietoa valiokunnan jäsenillä täytyy saada luoda mahdollisuuksia niille, jotka eivät ole asiantuntijoita. 90 prosenttia, jotka eivät kuulu johonkin valiokuntaan tai tiettyyn valiokuntaan, mutta heidän täytyy sitten ottaa vastuuta omista päätöksistään ja saada lisätietoa ja mahdollisuuksia, tarvitsevat lisämahdollisuuksia, lisämahdollisuuksia siihen. Äh, äh, Kiitos. Kollega Hans-Peter Martin pyysi lisäpuheenvuoroa. Tässä yhteydessä viittaan siihen, että esittelijä on päättänyt, että mitä kysymyksiä pääsihteerille, eli siis parlamentille esitetään. Ja että kollega Hans Martinin, Hans Peter Martinin toimisto onkin tästä informoitu. Kiitoksia vain lyhyesti siis. No tietystikin eh, täytyy keskustella vielä teidän kanssa pääsihteeri. esittelen toiminta tulee suuren määrän kysymyksiä ja niihin on saatu vastauksia. Teidän eltäkin kaudella esitettiin samaisia kysymyksiä ja moniin kysymyksiin annettiin jo vastauksia niihinkin, jotka ovat täällä keskustelussa olleet esillä. Tämä ongelmakenttä on hyvin moninainen, eikä vastauksia ole helppo antaa, mutta tänä puhuttiin puhuttiin internetin turvallisuudesta. Onko täällä jotakin tietoa jo tässä vaiheessa siitä, kuka oli tämän kyberhyökkäyksen takana? Tämä hyökkäys herätti huomiota ulkopuolellekin. Haluaisin tietää, kuka tämän hyökkäyksen teki. Onko teillä tästä tietoa? Dank, Inge Gressel. Inge Gressel. Ja, vielen Dank für die Auskunft. Kiitoksia näistä tiedoista ja täsmennyksistä. Lähden siitä olettamuksesta, että tässä mitään eturestiriitaa, näin ainakin ymmärsin tämän mainitun jutun osalta. Miten määritellään sitten eturistiriita, ellei sitten siten, että tätä määritelmää voidaan käyttää hyväksi? Katsoin, että tämä juttu ansaitsee reaktion. Sen täytyy reagoida, koska tämä kyse on toimielimen uskottavuudesta. Olisi hienoa, mikäli saisimme hieman lisätietoa siitä, kuinka tämä valintaryhmä koostui, joka tämän päätöksen teki. So, weitere Wortmeldungen liegen mir zum Nyt ei ole enää muita puheenvuoropyyntöjä, joten pyytäisin teitä nyt suoraan vastaamaan. Ja, vielleicht noch mal, uh... Kenties herra Martinille, kuten sanottua, ne kysymykset, jotka meille viralliset toimitettiin, niihin me myöskin vastasimme. Tämä selväksi emme millä tavalla ole selektiivisiä. Emme itse valinneet, mihin kysymyksiin vastaamme ja mihin emme. Kysymykset meille toimitettiin. Mikä niiden joukossa jotakin, joka ei koskenut vuotta 2012, ne eivät kuulu tähän vastuuvapausmenettelyyn ja niihin emme vastanneet. Vastasimme vain niihin kysymyksiin, jotka meille toimitettiin valiokunnan kautta. Voisitteko nyt vastata kysymykseen kyllä tai ei? Ymmärrän kyllä täysin, mitä te sanoitte. Teistä jotakin lisäkysymyksiä. Tuemme tutkailemaan tätä asiaa. Mutta totean edelleenkin, että voimme vastata kirjallisen menettelyn kautta annettuihin kysymyksiin, jotka meidän virallisesti on esitetty. Toiseksi turvallisuudesta. Mitä me voimme sanoa tässä vaiheessa on se, että Eli hyvin välittömästä läheisyydestä käsin tämä hyökkäys oli tehty. Joku henkilö, joka on saanut mm, tai onnistunut simuloimaan meidän internet-osoitteemme, ja hän on ollut aivan lähellä kyseessä olevaa henkilöä, hyvin lähietäisyydeltä. Nämä hyökkäyksen tehtiin korkeintaan 50 metrin etäisyydeltä, joka tapauksessa hyvin läheltä. tämä hyökkäys on tehty Välimatka on korkeintaan 50 metriä. Näin meidän asiantuntijamme on meille sanonut. Ei, mistä tahansa tätä hyökkäys tehty, vaan aivan lähietäisyydeltä. Ei kauempaa kuin 50 metrin päästä. Äh, zweitens, Frage von Frau... Sitten Rova Kreslin kysymys. En arvioinut sitä, onko kyse eturistiriidasta vai ei. Totesin vain, että tämä henkilö, jolle, tai taho, jolle tämä hankintasopimus annettiin, itse totesi, että kysely oli eturistiriidasta. Eli tällainen julistus saatiin, tai ilmoitus siitä, että kyseessä ei ole esuristiriita. Näin. Tällaisissa menettelyissä on tarpeellistakin toimia. Kyselyt yksittäisestä hakemuksesta, vaan 45 tarjoista tähän tarjouskilpailumenettelyyn tuli. Ja kyseessä oleva hakija oli jossakin puolessa välissä näiden hakemusten kirjoja. Se esitetty hakemus vastasi esitettyjä vaatimuksia. Kiitos. Näin muodoin ei ole lisäkysymyksiä. Kysyisin, että haluaako tilintarkastustuomioistuin vielä täydentää jotain? Eh, thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Lopuksi haluaisin nostaa esille, että tuomioistuin suosittaa, että parlamentin hankinnasta vastaavat viranomaiset hyväksyvät parempien ohjeiden puitteissa hankintaa koskevat hankkeet. Se on meidän suurin suositus tälle vuodelle. Äh, Kiitoksia. Oli vielä kollega Otis Vilealta sisäiselle tarkastajalle vielä yksi kysymys. Herra Kalvin, voitteko vastata kysymykseen täällä vai ehkä? Kirjallisessa muodossa, miten, miten sopii? Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Voin toki vastata. Vahvistan, että toimintasuunnitelma, joka on seurausta ulkoisesta arvioinnista 2011, niin se on 2012 saatettu loppuun. On muutamia kohtia, jotka vaativat vielä pidemmälle menevimpiä lupia, muun muassa se, että luodaan peruskirjoja, peruskirja sisäisille tarkastuksille. Tämä on tehty sääntöjen mukaisesti ja tässä odotetaan työvaliokunnan hyväksyntää koskien sisäisiä sääntöjä. Ja, vielen herzlichen Dank. Wünscht der Berichter. Kiitos, haluaako esittelijä lopuksi vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Doar ca să mulțumesc domnului secretar general pentru... Kiitos pääsihteerille vastauksista kysymyksiin. Haluan kiittää myös kollegoja keskustelusta. Vaikutan, että teen parhaani, että saan mietintö luonnoksen mukaan täällä esiin nousseet asiat, ja tämä tulee äänestettäväksi 18. helmikuuta. Kiitos. Ja, vielen Dank äh, an den Berichterstatter. Kiitos esittelijä pääsihteerille ja tilintarkastustuomioistuimen edustajalle, sisällötarkastajalle myös. Näin muodoin on saatu tämän päivän esityslista saatu käsiteltyä vähän etuajassa. Kiitokset, iloitsen, että olette paikalla. Ja näin päätän tämän päiväisen kokouksen. Huomenna kuulemistilaisuus tupakan salakuljetuksesta, sitten iltapäivällä yhteiskokous oikeusasioiden kanssa ja sitten äänestysvaliokunnassamme ja pääsihteeri me emme käytä maanantaita, tiistaita tai keskiviikkoja torstaita, vaan maanantaita torstaihin. Palvelu on päättynyt.